Sie plündern, plündern das So, guten Morgen. No niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Uudessa ympäristössä tapaamme vanhoissa istuntosaloissa täällä parlamentissa. Mutta niin kuin näette, jollakin tavalla tämä on sellainen päivä, jolloin monet meistä ovat muissa, muissa kokouksissa ja tapaamisissa, mutta me on kuitenkin päätösvaltaisia. Toivottavasti vapaa viikko teki teille hyvää. Olette voineet hoitaa muita tehtäviä näiden meidän kokoustemme lisäksi. Nyt voimme sitten aloittaa tämän päivän ohjelmamme. No niin, esityslista mitä erityistoimuksia ei ole näin ollen esitystä on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Voin mainita muutaman asian. <clears throat> Valtuuskuntamme oli toissa viikolla Nagoyassa. biologisen monimuotoisuuden konferenssi, jonka oli YK on järjestämä. Me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että viime hetkellä, näin voidaan sanoa, päästiin tulokseen ja YK prosessi ei ajautunut kriisiin, vaan ehkäpä tämä Nagojan onnistuminen sitten antaa lisää potkua. Ja sitten meillä on yksi ylimääräinen esitys tämän kohta. En siitä nyt sen kummemmin puhu näissä ilmoitusasioissa, mutta kuitenkin näihin tuloksiin voidaan olla kohtuullisen tyytyväisiä. Meillä oli USAssa oli vaalit, sitä olette varmasti seuranneet. Täytyykin miettiä, mitä se merkitsee ilmastonsuojelun kannalta ja tulevan Cancunin konferenssin kannalta. USAn aset, linja ei varmastikaan helpotu ja jää nähtäväksi, aikovatko nämä suuret puolueet USAssa sitten kuitenkin päätyä järkevään ratkaisuun ilmastonsuojeluasioissa. Meillähän oli äskettäin komissiolta tiedonanto, joka koski Kioton pöytäkirjaa ja EUn sitoumuksia. Ilahduttavaa kyllä voimme todeta, että 8 prosentin hiilidioksidipäästöjä vähennys on onnistunut EUn 15 maan kohdalla päästään jopa 10,4 prosenttiin vähennyksissä ja EU 27 osalta päästiin jopa 14,3 prosenttiin. Tietenkin tiedämme, että eräissä maissa tämä taloudellinen muutos on tapa, tavallaan väkisinkin auttanut hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, mutta ainakin Eurooppa on vastannut huutoonsa. Sitten vielä ilmoittaisin, että tässä salissa tänään kello 14, 15, 14, esitetään, esitetään elokuva sinisestä tonnikalasta. Ja olemme tästä asiasta paljonkin puhuneet. Jos joku haluaa sen nähdä, niin, ja jos joku on kiinnostunut tästä kalasta, niin kello 14.15 tässä salissa – se on nähtävissä. <clears throat> Tässäpä nämä ilmoitusasiat. Ja sitten vuodessa kohta kolme esityslistalla <clears throat> kemiallisen ja biologisen turvallisuuden sekä säteily- ja ydinturvallisuuden parantaminen Euroopan unionissa, EUn CBRN toimintasuunnitelma. Tässä esittelijänä oli Kartika Damara Lyotard ja meillä on muutama tarkistus, joista nyt sitten äänestämme. Jo välillä on äänestyskorttikin tarpeen. En nyt tiedä, oletteko jo korttina laittaneet koneeseen, mutta nyt se on hyvä laittaa. Jos meillä on epäselviä enemmistöasetelmia vai tai epäriä äänestyksiä, nyt voimme aloittaa äänestyksen. Kot, ö, ryhmääänestys tar- tarkistuksessa 7 ja 8 puolesta. 7 ja 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 14. Äänestys päättyy. Eikö? No nyt päättyy. Ei toimi. Käy sitten toinen lokero. No, koitamme uudelleen, koska kollega Dini, eikö se siinäkään toimi? No nyt onnistuu vielä kerran. Kaikki painavat nappulaa. So, Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. <clears throat> Se oli 14, nyt on vuorossa 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta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 time should come. Abstimmung Äänestys päättyy. 48 puolesta ei yhtään tyhjä eikä yhtään vastaan. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut rouva kollega äh, Liotaan. So, dann kommen wir zum Punkt 4.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 Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus. Jatkamme tarkistuksessa 27 Skylakakis, 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, Econ Ekon 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentäkaksi. kaksi Kalas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdantasokappaleet. Ekon yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ekon kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sekin on hyväksytty. Ekon kolme puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Eikö neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty vai? No tarkistetaan koneellisesti. Eikö neljä. Äänestys alkaa. Äh, Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on ykkönen, numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ekon kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta Tarkistetaan koneellisesti. 18. Äänestys päättyy. Onhan se selvästi hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ekon 7 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ekon 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vai tarkistetaan 24 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Niin, hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan Näyttää olevan sama enemmistö. Mutta tarkistamme. Koneellisesti 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, eikö? No joka sama enemmistö? Hyväksytty. No siinä olivat tarkistukset. Sitten loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Abstimmung. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 2 vastaan, 6 tyhjää. Sitten vielä äänestämme lainsäädäntöpäätöslausumaluonnoksesta. Äänestys alkaa. Ja päättyy 40 puolesta, 4 vastaan, 4 tyhjää. Kiitoksia äänestyksestä. Joka tapauksessa Nagojassa tämä, oli, tämä asia oli eh, keskeisen, keskeinen asia, luonnonpääoma. Väheneekö se vai lisääntyykö se vuosittain? No, kun puhutaan tästä ympäristötilinpidosta, se on hyvin tärkeä eh, laki tässä EUn politiikassa näissä asioissa. Sitten vuorossa kohta viisi esityslistalla arviointi AH1 influenssaepidemian hoidosta EU-ssa vuosina 2009-2010. Mehän me muistamme tämän H1 ja N1 viruksen, josta myös, joka myös sikainfluenssana tunnetaan. Tästä Rova Michelle Rivasi on laatinut tästä asiasta mietintöluonnoksen ja hän saa nyt puheenvuoron esitelläkseen tämän mietintönsä. Michel, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin muistan tätä siitä, että tämän kriisin hallinnon yhteydessä pyydettiin tutkintavaliokunnan perustamista. Se saatiinkin, saatiinkin yli 200 allekirjoitusta, mutta puheenjohtajakokous kokous esti tällaisen valiokunnan järjestämisen H1N1 kohdalla. Kuitenkin järjestettiin kaksi kuulemista täällä juuri ympäristöasian valiokunnassa. Meillä oli täällä paneeli, jossa oli mukana näitä vastuullisia kriisinhallinnasta ja uusia vastuuhenkilöitä, joilta kysyttiin, tekisittekö aivan samalla tavalla, jos sama ilmiö syntyisi kuin AH1N1 tulisi uudestaan esille. On voitu todeta, että kun tämä influenssa lähti liikkeelle heti toukokuussa, muistan tästä heti toukokuussa jopa WHO puheenjohtajan suulla ilmoitti, että tämä oli tällainen aika lievä influenssa. Ja kuitenkin ju- julistettiin kuusi tason pandemia kesäkuussa 2009. Toinen asia, muutettiin kriteerejä, kun määriteltiin, mikä on pandemia. Vuoden 2009 aikana pandemia syntyi vain, jos oli tällainen maantieteellinen epidemia, eikä otettu huomioon ollenkaan virulenssia eikä siis kuolintapauksia tai niiden määrää. Ja tämä aiheutti ongelman, koska mikä tahansa sairaus, jos tarkastellaan vain sen maantieteellistä la- laajuutta, mutta ei vakavuutta, voi synnyttää pandemian tilanteen. Toinen asia, oli kohtuuttomia kustannuksia, kun ostettiin näitä rokotteita, koska miljardeja tässä käytettiin. Ranskassa 94 äh, annosta ostettiin ja käytettiin valtioiden rahaa. Niistä käytettiin näistä rokotteista tuskin kahdeksaan miljoonaa rokotetta. Sitten tähän liittyy ongelma rokotestrategiasta. Ei koordinoitu toimintaa jäsenvaltioiden kesken oli sellaisia EU-valtioita, jotka olivat sitä mieltä, että piti kohdentaa rokotteet lapsiin, raskauden naisiin, diabetista tai munuaissairauksista kärsiviin ja sitten toisia valtioita, joissa tahdottiin kat- rokottaa kattavasti. Joten sitten syntyi ongelmia rokotteen tehokkuuden määrittelystä ja Lissabonin sopimuksen jälkeen kuten tiedätte, Eurooppa pyrkii koordinoimaan toimintansa enemmän ja nyt voidaankin kysyä, minkä tyyppisiin rokotteisiin olisi pitänyt tarttua. Sitten oli erilaisia kuulemistilaisuuksia. Erityisesti oli kuulemistilaisuus, joka koski asiantuntijoiden keskustelua eturistiriidosta Putin avoimuudesta. On aivan välttämätöntä, että parannetaan avoimuutta ja asiakirjojen saantia. Euroopan oikeusasiamies totesi, että eh, pöytäkirjat, jotka liittyvät näihin rokotteisiin lääkkeiden sivuvaikutuksiin, joita oli arvioitu, niiden pitää olla yleisön saatavissa ja näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. sitten tunnettiin varsin suurta huolta sivuvaikutuksista. Tehän tiedätte, että ensimmäistä kertaa rokotteen yhteydessä lääketehtaat eivät ole vastuussa näistä sivuvaikutuksista, vaan vastuu kuuluukin jäsenvaltioille. Ja kun tehdään sitten ehdotuksen, niin pitää toimia niin, että laboratoriot ovat vastuussa jatkossakin sivuvaikutuksista lääkkeiden kohdalla. Mitä tulee sitten suosituksiin, niin me haluaisimme suurempaa riippumattomuutta – nyt on kaksi tärkeää virastoa Euroopassa, CD, ECDC, joka tutkii tarttuvia tauteja ja jonka tehtävänä on arvioida riskejä, ja sitten on Euroopan lääkevirasto. On aivan välttämätöntä, että nämä virastot, erityisesti ECDC, päättää silloin, kun WHO asettaa pandemiatilan, ollaanko sitten samaa mieltä täällä Euroopan vastaavissa elimissä. Joten pitää todellakin pystyä määrittelemään puitteet ja jokaisen kummankin viraston vastuu. Tarvitaan myös suurempaa joustoa, mitä tulee tieteelliseen tutkimukseen, jos huomataan, että influenssa tai joku toinen sairaus on paljon heikompi kuin alun perin oli ajateltu asiantuntijoiden parissa, niin silloin pitää voida muuttaa strategiaa, korjata sitä oikeaan suuntaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Muistuttaisin, että pandemia päättyi 2010 heinäkuussa ja kuitenkaan silloin ei enää ollut minkäänlaista epidemiaa vallalla Euroopan maissa, joten todellakin suurempaa joustoa pitää peräänkuuluttaa. Sitten ECDC, joka ennaltaehkäisee, tutkii sairauksia. Sillä on oma hälytysilmoitus, sen pitää toimia riippumattomasti kansainvälistä instansseista, kuten juuri WHOsta. Sitten on aivan välttämätöntä, että hyvin arvioidaan, onko rokote tehokas pidettiin useita asiantuntijakuulemisia ja ne ovatkin osoittaneet, että on tapana rokottaa, mutta mitä tulee todelliseen rokotteen tehoon, niin sitä voidaan kyllä vain epäillä. Mielestäni pitäisi arvioida tehokkaammin rokotteen todellista tehoa. Edelleen pitäisi olla erittäin valppaana, mitä tulee luvanantomenettelyihin, jos sitä nopeutetaan. Tämä riippumattomuudesta. Halutaan siis vahvistaa eurooppalaista riippumattomuutta. Sitten tähän liittyy avoimuus. Pitäisi toimia niin, että pohditaan, miten lääkevirasto ja ECDC toimii ja miten kaiken kaikkiaan hoidettiin AH1N1 pandemia Euroopassa. Pitää lisätä näiden virastojen avoimuutta ja tässä tietenkin, mitä tulee kliinisiin tutkimuksiin ja pöytäkirjoihin ja asiakirjoihin ja lääkkeiden epätoivottuihin sivuvaikutuksiin, näissä pitäisi saada julkista tietoa. Tässä ne on kyllä edistyttykin, koska nyt on ollut useitakin skandaaleja, jotka on tullut, tullut esille useissa jäsenvaltioissa. Ja tässä on tämä eturistiriita kysymys. Pitää uudelleen löytää saada aikaan luottamus kansalaisten parissa, mitä tulee asiantuntijoiden toimintaan eri tahoilla. Ja tätä varten on välttämätöntä, että etuilmoitukset ovat julkisia ja valvottuja koska asiantuntija varsin hyvin sanoi, että minä en saa mitään palkkaa, en tee työtä lääketehtaille tai laboratoriolle. Sitten huomataankin, että hän kyllä on jossakin laboratoriossa työssä, joten tarvitaan myös tällainen taho, joka tarkkailee, valvoo näitä puolia. Sitten voi olla mahdollisia eturistiriitatapauksia. Viranomaisten kohdalla, jos he kuuluvat esimerkiksi EUn erityiseen task force-työryhmään. Ja sitten vielä yhteistyöstä Viimeinen tarkistus, joka pidetään tammikuussa asiasta, niin siellä silloin yritetään määritellä, minkälaista yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EUn välillä voisi olla. Joten on välttämätöntä, että täällä Euroopassa määritellään hyvin roolit, toimivaltuudet, vastuu sekä komission kohdalla ECD-ssä, lääkevirastossa ja jäsenvaltioissa. Ja vielä lopuksi Tämä on sellainen menettelytapa, että jäsenvaltiot voivat yhdessä ostaa näitä rokotteita. Teidän pitää ymmärtää se, että kun tätä kriisiä pyrittiin hallinnoimaan, oli maita, jotka eivät pystyneet rahoittamaan näitä rokotekauppoja ostoja. Jos tämä olisi ollut äärimmäisen virulentti virus, niin silloin Ranska ja Britannia, Saksa olisivat voineet hankkia, mutta monet muut maat eivät olisi pystyneet rokotetta hankkimaan, joten pitää saada aikaan sellainen yhteisostomenettely, että voidaan näitä hankkia, mutta vasta silloin, kun ollaan varmoja e- riskihyötyanalyysistä rokotteen kohdalla. Ja todetaan se tehokkaasti. Sitten vielä yksi aspekti, rahoitus virastojen rahoitus. On erittäin tärkeää, että on selkeä kuva siitä, miten virastoja rahoitetaan. ECDC ei ole mitään ongelmaa, EUhan sitä rahoittaa suurin piirtein, joten voidaan kyllä luottaa sen asiantuntevuuteen, mitä tulee lääkevirastoon, niin 80 prosenttisesti sitä rahoitetaan lääketeollisuudesta käsin. Joten tämä kaikki teille kertoakseni, miten pitäisi pyrkiä tätä kautta vahvistamaan EUn riippumattomuutta suhteessa ulkomaailmaan ja vahvistaa aivan erityisesti uskottavuutta, luotettavuutta toimielimissänne elimissä EUssa. Tämä pitäisi olla tällainen rakentava mietintö, joka parantaa toimintaamme, koska se mitä tapahtui viime vuonna, kun katsotaan näitä tämmöisiä lukuja, on paljon vähemmän ihmisiä, jotka haluavat rokotuttaa itsensä, koska luottamusta puuttuu tapahtuneen takia. Pitää uudelleen palauttaa ihmisten luottamus ja vahvistaa virastojen toimintaa EU-ssa ja myös palauttaa luottamus komission toimiin näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Ja, merci beaucoup. Kiitoksia, Rovari Pasi, tästä mietinnön esittelystä. Seuraavaksi puheenvuoroja Ambassadeur du Mexique euh, et encore euh, le désastre Tässä on paljon puhujia, mutta meillä on tiukka ohjelma Meksikon suunnitelmassa on vielä tulossa, joten ehdottaisin kolme minuuttia maksimissaan. Andel voi aloittaa tässä. Merci, monsieur le président, chers collègues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin korostaa todellakin, kuinka tärkeästä mietinnöstä on kysymys. Tämä on tietysti valiokunta-aloitteinen mietintö, mutta kuitenkin ratkaisevan tärkeä, koska siinä käsitellään aivan perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ensimmäinen niistä on, pystymmekö todellakin tällä hetkellä vastaamaan mahdolliseen pandemiatilanteeseen hälytysjärjestelmä. Pystymme tätä kautta ennakoimaan ja paremmin reagoimaan riskeihin ja läksyjä tästä voidaan oppia ja tätä kautta EUn pitää perustaa tällainen epidemiologinen verkosto, kun seurataan tarttuvia tauteja, samoin hälytysjärjestelmä ja miten reagoidaan tarttuviin tauteihin. Tai sitten vielä tällainen terveysturvallisuusvirasto. Takaako tämä kaikki meille sen, että pystymme todellakin vastaamaan pandemioihin? tähän kysymykseen, kun vastataan, pitää ensin pohtia, miten jäsenvaltioissa reagoitiin uhkaan ja miten arvioitiin uhan todellisuutta. Kaikki on varsin yksilöpohjalta, eivätkä toimet yhteisöllisesti rokotteiden kohdalla esimerkiksi puuttui johdonmukaisuutta, koordinaatioita jäsenvaltioiden äh, reagoinnissa rokotteisiin ja miten annettiin tietoa viruksesta yleisölle. Tällä hetkellä tietenkin vastaus näihin kysymyksiin on tietysti, että ei ole toimittu riittävän hyvin. Me emme ole valmiita tällä hetkellä reagoimaan asianmukaisemmalla tavalla pandemioihin. Tämä voidaan todeta. Ja jäsenval... jäsenvaltiot päättivät edetä näissä kysymyksissä päättäväisesti erityisesti ö, yhteis hankintakysymyksessä rokotteiden kohdalla. Joten nyt meillä on huomattava tilaisuus, johon meidän pitää tarttua. Meidän pitäisi todellakin pystyä vahvistamaan koordinaatiota yhteistyötä terveyskysymyksiä jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan varmistaa kaikille kansalaisille yhtäläinen mahdollisuus saada laadukasta tehokasta hoitoa tarvittaessa. On totta, että esittelijä, ja kiitän häntä tässä hänen mietinnöstään, on korostanut tässä kahta olennaista kysymystä. Avoimuutta ja riippumattomuutta, kaksi välttämätöntä ennakkoedellytystä, jotta voidaan varmistaa riippumattomuus asiantuntevuudessa. Tämä, tämä on aivan välttämätöntä, kun, jotta saadaan aikaan tiettyä luottamusta pitkälti jaan esittelijän kannat, ja se pitäisi tarkistaa näitä valmiussuunnitelmia. EU-jäsenvaltioiden pitäisi myös vahvistaa ECDCn toimivaltuuksia, että meillä olisi täällä EU:ssa oma kyky arvioida riskien vakavuutta, mutta joskin avoimuus ja riippumattomuus on tärkeää, että voidaan varmistaa puolueettomuus asiantuntijalausunnossa ja saadaan kansallista luottamusta, niin se ei kuitenkaan vielä riitä. Joten edelleenkin rakentavassa hengessä omalta puoleltani korostaisin vieläkin enemmän terveys terveydenhoidon yhteistyötä ja sitä, miten ennakoidaan seuraavia tulevia pandemioita. Tästä syystä on aivan erityisen tärkeää, että tämä mietintö lopultakin saa mahdollisimman suuren konsensuksen osakseen, mutta sitä pitää hiukan sopeuttaa vielä ja vahvistaa tiettyjä aspekteja täällä, muun muassa terveydenhuollon yhteistyötä. Sillä on tässä nyt vain tikkuluinen paikka tällä hetkellä. Kiitoksia sitten Corinne Lepage. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm Ensinnäkin haluaisin kiittää Michel Rivasia hänen mietinnöstään ja on pitkälti hänen siinä estämänsä sisällön. Haluaisin sanoa, että tämä on tärkeä mietintö kolmestakin syystä. Ensinnäkin tätä mm, olemme voineet keskustella aika avoimesti suoraan, suoraan, puhun nyt vähän diplomaattisesti, E, eri virastojenkin asemasta on keskusteltu näin avoimesti. Ja aivan erityisesti olemme voineet esittää virastoille kysymyksiä, joita emme varmasti varmastikaan olisi voineet jossakin muussa yhteydessä esittää. Erityisesti miten hallinnoidaan näitä eturistiriitoja, minkälaista valvontaa ne harjoittavat. Ja me voineet todeta, että Tämä kaikki on ollut hiukan sattumanvaraista. Tämä on ensimmäinen kohta. Tämä on mielestäni uusi tapa tehdä työtä parlamentissa näiden virastojen kanssa, ja tämä on varsin merkittävä. Mielestäni pitää mennä vielä paljon pidemmälle. Sitten toinen aspekti, viittaan siihen, mitä on Delvo sanoi, on aivan e- välttämätöntä, että me paljon paremmin kollektiivisesti käytämme voimavaroja. On mahdotonta ymmärtää, että jäsenvaltiot to, to, toimivat näin hajautuna tavalla, niin kuin tässä viime kerralla, mitä tulee arviointiin ja rokotteisen tila, tila, tilaamisen. Aivan absurdia homma. Siinä hukattiin huomattavia määriä rahaa ja niin kuin Rova Rivasi ehdotti, sitä, kuinka paljon, että arvioitaisiin, kuinka paljon oikein rahaa tässä paloi, se olisi huomattavan merkittävä. Tässä on todellinen oppitunti nyt meille kaikille. Ja tätä kautta pitäisi pyrkiä paljon parempaan toiminnan jakamiseen yhteistyöhön. Niin siinä kun arvioidaan tilannetta, ei ole mitään järkeä, että 27 terveysviranomaista arvioi näitä tilanteita. Silloin ei mitään Euroopasta viranomaista tarvitakaan, ei siltä ole mitään hyötyä. Sama koskee rokotteita. Sitten kolmas aspekti, kysymys, joka tulee esille rokotteiden kohdalla AH1N1-tapauksessa. Tämä on paljon laajempi kysymys itse asiassa, joka koskee sitä, miten asiantunte tunte, käytetään hyväksi eri taso, tasolla, koska ongelmat, joita on ollut vähäisempien tautien kohdalla, tämän näkyy EFSassakin ja muissakin virastoissa. Joten mielestäni olisi erittäin mielenkiintoista tällä vaalikaudella voitaisiin täsmästi pohtia näitä kysymyksiä ja katsoa, miten asian asiantuntijoiden käyttö toimii. Se on aivan ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan luottamusta. Kaikki kollegat ovat täällä tätä korostaneet. Euroopassa todellakin yleisellä tasolla puuttuu luottamusta, ei vain koskien luottamusta asiantuntijoihin ja tutkijoihin. Ongelmahan on kyllä ikävä kyllä laajemmin kuin tämä. Mutta jos voisimme vakuuttaa kansalaisille, että asiantuntijat EU-ssa todellakin ovat täysin luotettavia, niin silloin olisimme edenneet huomattavasti ja ehkä tämä mietintö nyt on tilaisuus edetä pidemmälle asiantuntijakysymyksessä yleisestikin ottaen. Kiitos. Kiitoksia, Corinne Lepage. Karin Karenbach on tullut tänne, olkaa hyvä. Kiitos. Olen pahoillani siitä, että tulin myöhässä, mutta lentoni oli myöhässä. Niin, en voinut kuulla aiempia puhujia, mutta mietintö haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Rivasia siitä, että hän todellakin on syvällisesti käsitellyt tätä aihetta. Toisaalta minä myös haluaisin tasapainoisemman mietinnön, ja tämä tulee olemaan meidän panoksemme, koska uskoakseni on useampia asioita, joita on syytä ottaa esille kuin ne, mitä Rova Rivasin mietinnössä tähän mennessä on otettu esille. En halua mietintöä siis joka tukee lääketeollisuutta, lobbaa sitä, mutta myöskään sellaista mietintöä, joka eh, esittää parlamentin eh, rokotusten vastustajana. Joten nämä asiat, jotka ovat esillä mietinnössä, ovat sellaisia, että me päinvastoin haluamme valistaa, meidän pitää valistaa väestöä siitä, miten meidän rokotukset ovat ennen kaikkea kuitenkin niin, että yhteys riskeihin otetaan myös esille ja se, että löytyy tasapaino välttämättömyyden ja riskien välillä ehkä tätä alusta saakka ei ole voitu huomata, missä määrin tämä epidemia, tämä pandemia myös äh, aiheutti, saattaisi aiheuttaa kuolemantapauksia. Ja huhtikuussa todettiin, että toivottiin, että näin ei kävisi, mutta jälkikäteen se oli helppo todeta itse asiassa, miten tämä pandemia kehittyi. Joten uskoakseni mietinnössä pitäisi myöskin katsoa, mitä toimenpiteitä tarvittiin, tai olisi, tarvittiin, jotta ei tullut enempää kuolonuhreja. Ja tämä ei suinkaan minusta ole asia, joka on kielteinen, vaan pitäisi ottaa myönteisessä jossa esille myöskin se, että on ollut riittävästi rokotteita käytössä ja miten pandemia olisi edennyt, jos äh, olisi, jos olisi edennyt toisella tavalla, sinulla olisi ollut myönteistä se, että olisi ollut rokotteita käytössä. Yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat myöskin asiassa olleet samoin maailman terveysjärjestön kanssa siitä, mitä voimme tulevaisuudessa tehdä paremmin ennakkotoimina, minkälaista toimivaltaa, mitä uusia tehtäviä, mitä asemia tarvitaan ja miten tätä toimivaltaa voidaan jakaa niin, että voidaan yhdessä toimia haasteita vastaan. Kysymys ei ole siitä, että voidaan pelkästään katsoa asioita yhden jäsenvaltion kannalta tai yksittäisten eturyhmien kannalta. Meidän pitää todellakin käsitellä asiaa kaikkien Euroopan jäsenvaltioiden edustajina ja myöskin 500 miljoonan eurooppalaisen edustajina, mutta myös ajattelen sitä, että pandemia ei olekin sellaista, jonka leviäminen voidaan edistää, rajoittaa EUn sisälle, vaan tarvitaan myöskin yhteistyötä koko maailman kanssa. Kiitoksia, Seuraava Varina Jakunnuktakis. Good morning, Chairman. Um... Huomenta puheenjohtaja. Niin, Viime vuonna olimme varsin huonossa ajamassa, mikäli muistan oikein kaikki olivat vähän panikissa, kun perustimme tämän epävirallisen valiokunnan, jossa oli mukana Michelle ja muita. Tässä oli mukana eri puolueita, puolueryhmät Teimme yhdessä tätä, se oli hyvä juttu. Pyrimme löytämään ratkaisuja. Mutta mielenkiintoista oli se, että oli erilaisia agendoja. Ei ollut kyse vain pandemian reagoimista. Ihmisiä huoletti eri kysymykset, avoimuus ja muut. Oli myös tällaista viljelijän vastaista tuntemusta rokotteiden kohdalla. Ihmiset tulevat eri elämänaloilta ja pitää, pitää pitää mielessä, tai heillä oli erilainen näkökulma. Pääongelma oli kuitenkin pandemia, ei vain sikainfluenssa, meillähän on tämä lintuinfluenssa jossakin vaiheessa, mitä kaikkea niitä olikaan. Ja kun on tämän tyyppinen tilanne, panikki on suurta, paineet vielä suurempia, hallitukset tuntevat painostusta ja näin ylireagoivat joskus ja mielestäni ne tavallaan palvelevat yleisöä ja lehdistöllä oli aika ikävä rooli myös. Mutta olen todellakin tämän mietinnön puolesta täysillä ja missä on tässä varsin hyvää työtä, koska meidän täytyy tarkastella menettelytapoja, meidän pitää pohtia toimielinten rooleja, tehtäviä eikä vähiten ECDCn roolia. Minä teen kovaa työtä heidän kanssaan yhteistyössä, jotta he olisivat hiukan vastuullisempia parlamentin suuntaan. Toimisimme yhteistyössä, meidän pitää ottaa huomioon viljelijät, kyllä, mitä maatalousteollisuudessa tehdään. Meidän pitää put- put- tutkia yhteyksiä jäsenvaltioiden kesken ja miten ne reagoivat. Joten on varsin monia hyödyllisiä aloita, joita pitää tutkia, mutta tässä kaikessa pitää pitää mielessä se, että päätavoite on kuinka toimimme, kun tällainen tapahtuu uudestaan, koska sellaisia kyllä tulee. Ja meidän pitää siirtää sivun kaikki muut asiat silloin agendallamme ja keskittyä siihen, kuinka rationaalisesti toimimme ripeästi ja koordinoidulla tavalla. Koska loppujen lopuksi en usko, että nämä bakteerit, virukset tuntevat rajoja. Tämä on siis rajat ylittävä ongelma. Pitää yhtenäisesti toimia täällä Euroopassa, mutta myös maailmalla, jos siitä on tyytyväinen mietintö, mutta pyytäisin, että ihmiset olisivat hiukan pitäisivät syrjässä oman henkilökohtaisen agendansa ja toimittaisiin tällä, tällä tavalla yhteisrintamassa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. <clears throat> No niin, aplodit samalle ryhmälle. Marisa Martias. It's not here? Aha. Ei ole paikalla. Anna Rosbach ei myöskään ole paikalla. Sitten onkin vuorossa François Crostet. Merci, monsieur le président. Alors, euh... Kiitoksia puheenjohtaja niin puhunut hiukan eri näkökulmasta kun olen täällä kuullut muiden sanovan. Olen pahoillani tiedon näin sanomaan ja huolimatta kaikesta kunnioituksesta tunnen ko- kollegaani kohtaan. Kun luen tätä tekstiä, niin sanon kyllä itselleni, että se osoittaa älyllistä epärehellisyyttä ja painottaa kyllä tässä sanoja. Tämä on tärkeää, niin kuin kaikki sanotaan, että palauttaa kansalaisten luottamus kansanterveyskysymyksiin. Pahinta olisi, että tämän mietinnön kautta ymmärtämättömyys vain kasvaisi. Olisi epätäsmällisyyttä ja tällaisia perusteettomia väitteitä, joita esitetään. Tietysti siis tällä hetkellä tiedetään, että pandemia oli paljon vähemmän vakava kuin voitiin pelätä silloin, kun se alkoi. No sen parempi tietysti. Ja ei nyt sentään ruveta fantasmoimaan mistään salajuonista, jotta, jonka mukaisesti WHO oikeastaan tässä e-, erehtyi. WHOhan omasit selkeästi oli epävarma infoissa vakavuudesta. Muistuttaisin siitä, että pää, pääjohtajan puheenvuoron lainaus, jos sanottiin, että huoli on perusteltua, kun sanotaan, että WHO oli epävarma, mitä tuli influenssan vakavuuteen, niin se on kyllä väärää tietoa. Kyllä, tämä oli vähemmän vakava kuin oli ennakoitu. Euroopan olisi pitänyt, pitänyt ennakoida uhkaa, jota ei voitu todella arvioida. Oliko silloin sitten ihan normaalia soveltaa ennaltavarovaisuusperiaatetta? Musta mutta sitten meillähän tästä jatkuvasti puhutaan ja sitten tässä tapauksessa ei olekaan oikeutta puhua. En, Miljoon, miljoona käytti Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Iso-Britannian kohdalla en voi todistaa yhtään mitä mutta Ranskan kohdalla voin sanoa, että oli tällainen yksityiskohtainen raportti, joka tuli terveysministeriöltä ja annettiin se arvioitiin 147 miljoonan euroa nämä kulut, joten ei nyt sanota yht, ihan yht, mitä tahansa näissä kysymyksissä. Ja mitä sitten tulee lääkevirastoon. Tämä jatkuva epäily tämän viraston toimintakohtaan, jota kuitenkin pidetään tärkein parhaimpina virastoina Euroopassa, tämä sokeraa minua to- todella. Meillä on ollut jo kuulemisia, me olemme kuulleet tämän viraston pääjohtajaa ja haluaisin muistuttaa teitä yksinkertaisesti siitä seikasta, että jos halutaan palauttaa ihmisten luottamus rokotteisiin, silloin täytyisi muistaa se, että virasto julkisti 22 lääkeraporttia näistä rokotteista. Kaikki löytyivät nettisivustolta ja tämä avoimuus, jota niin vaaditte, sitä on jo olemassa, joten vetoan teihin. Nämä huhut, joita levitetään, se on varsin vakavaa koska on kyse kansanterveydestä ja minä olen sitä mieltä, että kun tällaista salajuoniteoriaa kehitellään, se on vieläkin vakavampaa. Minä todellakin vetoan teihin. Tämä on mietintö, joka ikävä kyllä on älyllisesti epärehellinen. Merci beaucoup, euh, Kiitoksia kovasti. Lääkeviraston pääjohtaja on täällä paikalla. Iltapäivällä voimme sitten jatkaa keskustelua hänen kanssaan. Gilles Pagno, ensimmäinen mies tänään vuorossa lopultakin. Terveyshän koskee molempia sukupuolia. Haluaisin osoittaa objektiivisuutta itse puheenvuorossani suoraan sanottuna. Ei tätä voida näin karikatyyrinomaisesti esittää kun Rova Krosset sen esitti, oli todellinen ongelma. Nyt meidän pitää voida aivan rauhallisesti tätä asiaa tarkastella ja haluaisinkin kiittää Rova Rivasia hänen laadukkaasta mietinnöstään. Siinä hyvin osoitetaan, että on joitakin ratkaisuja näihin ongelmiin, joita meillä nyt oli, ei vain täällä Euro, Euroopan parlamentissa, vaan ajatellen kaikkia eurooppalaisia tässä pandemiatilanteessa, jota pidettiin katastrofina kansanterveydellisesti kaikkialla maailmassa ja myös Euroopassa näin ollen, ja loppujen lopuksi näin ei sitten käynyt. Siis tiettyjä vastauksia pitää löytää. En, tietysti ennalta pitää pystyä ennakoimaan ja tätä kautta meidän pitää palauttaa luottamus, koska Sehän on iso haaste ajatellen kansalaisia. Luottamuksen menetys ja uskottavuus täytyy palauttaa. Koska tietenkin saamme jatkossakin näitä viruksia, joita tulee jatkossakin, eikä ole mikään pahempaa kuin se, että uudelleen toiminta olisi epäuskottavaa, niin kuin kävi viime vuonna H1N1 influenssan kohdalla. Joten ihan niin kuin Rivasin mietinnössä todetaan, täytyy toimia ri- osoittaa suurempaa riippumattomuutta virastoa, suurempaa joustoa ja pyrkiä parantamaan toimintaa niin kuin Rova Rivasi mietinnössään vaatii. Pitää toimia myös niin, että meidän virastomme ovat yhteistyössä WHO kanssa, mutta se toimivat varsin riippumattomasti ja näin saadaan luotettavampaa asiantuntemusta ja täällä Euroopan parlamentissa voimme toimia tavallaan välittäjän toimessa ja meidän pitäisi myös sitä ehdotuksia. Meidän pitäisi ehdottaa myös suurempaa avoimuutta virastojen kohdalla avoimiskysymyksiä pitää mennä pidemmälle. Meidän pitää ottaa kantaa myös suoraan valittuina kansanedustajina näistä eturistiriidoista, jotka olemme todenneet. On aivan selvää, että näissä maailmanlaajuisissa elimissä, mutta myös joissakin eurooppalaisissa virastoissa voimme joskus epäillä, ovatko ne todellakin riippumattomia. Ja Ehkä tiettyjä eturistiriitoja on ollut ja siksi onkin tärkeää, niin kuin mietinnössä sanotaan, pohtia näiden virastojen rahoitusta. Vielä lopuksi lyhyesti mietinnön pitää mahdollistaa se, että saamme aikaan ehdotuksia paremmasta koordinaatiosta Euroopassa, vaikkakin mielestäni pitää jatkossakin toimia niin, että kansanterveyspolitiikka kuuluu kuitenkin jäsenvaltioille. Antonia Parvanova. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin onnitella Rovari Vasia tästä mietinnöstä, koska mä todellakin viipytävästi odotin, että tavalliseen tapaan, kun on kysymys eurooppalaisesta toimielimestä, hän olisi valmistellut tällaisen hiukan samean, joustavan, suvaitsevan mietinnön, mutta itse asiassa hän on tarttunut suoraan ongelmaan – ja vilpittömät onnitteluni tästä. Kun me puhumme tästä ongelmasta, joka liittyy H1N1 ja aiempaan pandemiaan, joka koski eh, lintuinfluenssaa, voidaan havaita kolme pääsuuntaa. Ensinnäkin, että kaikki, mikä on olla julkista, jostakin syystä pysyi salattuna, ja kaikki, mikä tehtiin julkiseksi, näyttää olevan manipuloitua kaikki tapausten lukumäärä, joka on osoitettu kaikki odotettujen kuolematapausten määrät ja, ja tartunnaisten ihmisten odotettu määrä jostakin syystä on jäänyt epäselväksi tai viime kädessä sitä ei ole pystytty todistamaan. Ja rahat, jotka käytettiin ja vaikutus, joka rokotuksilla oli, sekin salattiin. Tämä oli täysin epäselvää, miten oli syntynyt yhteyksiä, mitkä olivat hinnat, mitkä olivat hintaerot jäsenvaltioiden välillä. Ja lopulta on täysin epäselvää ja avointa, epä, kaikkea muuta kuin avointa se, miten paljon rokotteita käytettiin ja kuinka paljon rokotteita jää jäljelle ja mitä hallitukset tulevat tekemään näille käyttämättä jääneille rokotteille. Joka tapauksessa on kuitenkin sanottu, että äh, tämä on vaikuttanut paljon siihen, mitä rokotteita on käytetty, mutta me kuullaan, että 94 miljoonaa rokotetta ostettiin Ranskaan, mutta vain 8 miljoonaa käytettiin. Miten voimme silloin siis todeta, että näillä 94 miljoonalla on tullut suuri vaikutus? Totta kai on ollut suuri vaikutus, mutta ei varmastikaan mitä tulee ihmisiin ja siihen, että he eivät saisi influenssaa, vaan ajatellaan, jotkut ovat saaneet tuloja tästä. Ehkä siinä mielessä. Sitten toinen tällainen tärkeä suunta, suuntaus on tämä pandemia. Ja sillä minusta on kaksi ulottuvuutta. Toinen liittyy siihen, onko kysymys flunssasta, ja sitten toisaalta kysymys on avoimuudesta ja manipuloinnista. Ja kolmas pääsuuntaus on siitä, että argumentteja käännellään ja väännellään. Tämä ei ole mietintö, joka olisi rokotteiden puolesta tai rokotteita vastaan. Kysymys on mietinnöstä, jossa puhutaan avoimuudesta, vastuullisuudesta ja velvo- vastuunkannosta. Ja meidän pitää tehdä selväksi se, että tämä on voimakas viesti Euroopan parlamentista, Euroopan unionin toimielimille ja komission toi- instituutioille, että niiden täytyy olla hyvin varovaisia tulevaisuudessa silloin, kun ne pyrkivät viemään meidät kaikki tämän tyyppisen ansaan ja manipuloimaan ja käytetään, kun käytetään paljon rahaa ilman, että on osoitettua arvoa sillä, miten rahoja käytetään, tieteellisesti osoitettua arvoa. Ja lopuksi haluaisin todeta, että, että jotkin näistä väännetyistä argumenteista, käännetyistä argumenteista ovat palvelleet kaupallisia ja poliittisia intressejä. Thank you, Ant- Kiitoksia Antoni Panova. Hosnelhart. Toinen mies. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aika yllättynyt, miten äh, muisti hupenee ennen tätä pandemiaa täällä valiokunnassa. Saimme tietoa asiasta ja oikeastaan vaadimme vakavasti, että kaikkeen täytyy ryhtyä äh, terveyden suojaamiseksi. Ja mitä nyt sanotaan, me toteamme, että siinähän kaikki, se on ihan pelkkää manipulointia. Herrat venäläiset ja herrat politiikkona, minä en hyväksy sitä, että kritisoimme tutkijoita ja syytämme eh, heitä manipuloinnista tällaisessa hyvin vaarallisessa tilanteessa. Mitä olisimme nyt tänään sanoneet, jos tuolloin me olisimme sanoneet, että ehkä voi, on voitu olettaa nämä, niin kuin nyt tässä kuulin. Se, miten mietintö on ö, eh, tehty, niin silloin tuolloin oli jo epäilys, että manipulointia tapahtuu. Silloin olisimme vaatineet, että ei mitään rokotteita, ei kaikki on pelkkää petosta. Silloin meillä olisi, se olisi syntynyt kuolemantapauksia. Minä olen itse ollut mukana flunssa-epidemiassa, jolloin rea- politiikka ei ole reagoinut, jolloin, jolloin ihmiset eh, olivat hakemassa rokotteita ja ihmisiä myös menehtyi. Tällainen näin heppoisesti lähdetään puhumaan Euroopan unionin eh, unio, eh, instansseista ja puhumaan lääketieteen työstä. Eihän tämä ole mitenkään osoite, että joku olisi manipuloinut, että joku olisi, jotain olisi äh, äh ikään korruptoitu. Tämä täytyy kuitenkin äh, todistaa. Mutta kaikki muut, joka tekee jotakin tämän ulkopuolella, niin hänet tuomitaan, ellei todistusta ole. Ja me emme voi pysty todistamaan. Se, mitä tässä mietinnössä nyt minun mielestäni on varmastikin oikeana konseptina todettavissa, että se on Euroopan unionin rakenne. Meillähän on, ei ole eurooppalaista terveydenhuoltopolitiikkaa. Ja meidän täytyy tietenkin vaatia, ja minä tuen sitä, että jäsenvaltiot ovat yhteistyössä ja ovat vahvemmissa yhteistyössä. Koska olen myös huomannut että keskustelun rokotteista, jotka sitten lähetet, jotka lähetetään sinne, jossa ehkä pandemia esiintyy, jossa esiintyy vahvemmin, jossa rokotteet eivät riitä. Ne, ja tässä jäsenvaltiot eivät ole halunneet siihen lähdä ja lähteä tähän yhteistyöhön. Tässä minussa on mahdollisuus parantaa yhteistyötä, mutta kaikki muu minusta, minulla on todellakin ongelmia tässä aika populistis, hyväksyä tällaisia populistisia lausumia. Niin minä en voi sitä hyväksyä. Me olemme päätökset, päätöksemme tehneet ja meidän täytyisi olla myös johdonmukaisia tässä keskustelussa. Kiitoksia. Estelle Langen. Eh, ehm, Puheenjohtaja. Minusta on hyvä, että tämä asia tänään on esityslistalla – tulemaan hiukan diplomaattisempi kuin kollegat. Minä kyllä uskon, että on tiettyä sopeuttamista tarpeen tehdä tässä mietinnössä. Ehkä pitää olla hiukan rakentavampi. Minulla on sellainen vaikutelma, että mietintö sinänsä on hiukan sisäisesti ristiriitainen. tuossa kappaleessa A sanotaan, että alun perin on tiennyt ja niin edelleen, ja sitten sen jälkeen tulee selitys esittelijältä. Ja sitten tulee sitaatti Margaret Hanilta, joka on toukokuuta 2009, jossa sanotaan, että tällä hetkellä on vähän kuolemantapauksia ja toimme, että tilanne pysyy tällaisena, niin saattaa tietysti toivoa, että, ei tule mitään pandemiaa. Tämä siis oli Margaret Chanin lausunto. Ei kukaan ollut niin vuonna 2009 tiedettiin, että tämä ei ollut mikään ongelma. Silloin vain todettiin, että tästä saattaisi syntyä pandemia. Tähän piti valmistautua. Minä, tämä minusta puuttuu täältä mietinnöstä. Minusta tämä on tällainen peruslaatuinen lähestymistapa, joka pitää ottaa voimakkaammin esille. Toinen asia, jos haluamme, jos meidän pitää olla hyvin valmistautunut mahdolliseen pandemiaan Euroopan tasolla, niin siinä mielessä olen yhtä mieltä Estelän kanssa siitä, mitä tulee hankintoihin. Ne pitää tehdä eurooppalaisesti, ne pitää tehdä älykkäämmin. On maita, jotka ovat ostaneet rokotetta, joka on säilyy pitempään kuin kenties toissa maissa. Se pitäisi siis toimia eurooppalaisesti, mutta myös älykkään pitää voida oppia toisiltamme, että asiat, jotta asiat sujuvat järkevämmin. Ja sitten rakentavasti, rakentava sana on useamman otteen esille, jos nyt haluamme, että mietintö tulee rakentavammaksi, meidän pitää myöskin pitää mielessä kansalaisten logiikka, koska kansalaisia meidän pitää täällä edustaa. Kansalaiset haluavat vastauksia, vastauksia kysymyksiin, on olemassa tiettyä sekannusta tällä hetkellä. Minusta tämä on institutionaalinen mietintö. Tartutaan kaikkien mahdollisten tahojen ja instanssien rooleihin. Jotkut ruvetaan kyseenalaiseksi, aivan perustellusti. Mutta pelkään, että silloin pyritään myöskin keräämään poliittisia irtopisteitä, mutta se ei vie kansalaisten mielestä tällaista epäselvyyttä ja sekaannusta. Päinvastoin se lisää sekaannusta. Ja minä en nyt halua, että tultaisiin samaan tilanteeseen, jossa kansalaiset jälleen sanovat meille, että miten tämä nyt voi olla. Alankomainen hallitus on sitä ja tätä ja Saksan hallitus toisella puolella rajaa puhuu tietyistä riskiryhmistä – puhuisi saman päinvastaista. Tämä on vaikeaa. Ajatakaapa kansalaisia. Meidän pitää toimia eurooppalaisemmin, meidän pitää saada tällainen perusasenne, meidän pitää olla valmistautuneita myös mahdolliseen pandemiaan. Ja se mahdollisuus, että tulee pandemia, on reaalinen. Ei pitää katsoa, että tämä asia olisi jotenkin jokin, mikä voi olla haitallinen. Pitää olla vain paremmin valmistautunut tulevaisuudessa. Kiitoksia. Sitten Bohuslav Sonic. Chciałem podziękować koleżance Rivazi i pogratulować tego e, sprawozdania. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Rova Rivasia tästä mietinnöstä. Minusta Euroopan parlamentissa meidän täytyy ja pitää todellakin tehdä työtä sen eteen, että kansalaisemme saavat jälleen takaisin luottamuksen Euroopan instituutioihin. Euroopan unionin toimielinten pitäisi tehdä riskiarvio riskiarvio on minusta yksi tärkeimpiä ja tätä odotetaan Euroopan toimielimiltä niin, että riski voidaan arvioida oikein. Minusta Euroopan komission ennen kaikkea pitäisi tehdä tällainen riskiarvio. Tässä mietinnössä esitetään kysymyksiä ja nyt on kysymys siitä, että saadaan vastauksia Euroopan kansalaisille – meidän täytyy myös muistaa median rooli tässä tilanteessa ja tulevaisuudessa meidän pitäisi voida välttää tällainen. Minusta nämä kysymykset ovat oikeutettuja ja perusteltuja. Tässä on kyse siitä, että kansalaisten pelkoja voidaan hälventää. Meidän pitää, me emme saa lakaista tätä puutteellista luottamusta, vaan noin vaan maton alla rokotteet eivät ole riittäneet. Ranskan hän on myös esittänyt näitä kysymyksiä. Myös Euroopan neuvostossa on puhuttu näistä kysymyksistä. Mehän tiedämme sen. Ja siitä syystä uskonkin, että täällä tässä mietinnössä totta kai me voimme esittää tarkistuksiakin. Se on sinänsä aivan oikein mutta meidän pitäisi ponnistella sen etään näihin kysymyksiin saadaan vastauksia. Tärkein kysymys on, kuuluukin, oliko kyseessä manipulaatiota vai ei. Horst esitti tämän kysymyksen. No kyllä me Puolassa tiesimme, että meitä manipuloitiin. Mon, suuret äh, lääkeyritykset ja konsernit äh, eivät halunneet ottaa vastuuta sivuvaikutuksista. Siksi äh, Puolan hallitus ei ostanut näitä rokotteita. Meillä oli sellainen tunne, että meille tavallaan pakotettiin nämä ostot. Kiitoksia. Sitten Viitos Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Rova Rivasia tästä mietinnöstä. Mielestäni on Tosiaan välttämätöntä arvioida, mitä tässä kriisissä tapahtui. Sehän maksoi paljon vielä tällaisen taloudellisen kriisin aikana ja pohtia, pitää pohtia sitä, miten vältymme samalta virheiltä jatkossa. Me tiedämme, että Euroopan taloudelliset näkymät eivät ole parhaat. Ilmastonmuutos vielä lisää menoja metsäteollisuudessa, maanviljelyksessä, mutta myös kansanterveyden hoidossa. Meidän pitää todellakin miettiä, miten me vältämme tällaisen pelon taloustieteen, joka vaikuttaa sitten negatiivisesti yhteiskuntaan ja kansantalouteen. Olisin tässä aivan samaa mieltä kaikkien niiden kanssa ja esittelijän kanssa, jotka ovat pyytäneet sitä, että parannetaan asiantuntevuutta ja kriteerejä, miten pandemia määritellään, arvioidaan, tehostetaan koordinaatiota, käytämme suurtalouden etuja hyväksi, joita meillä on, ja aivan erityisen tärkeää on välttää tällaisia vääriä hälytyksiä. Kiitos. Ja, no niin, siinäpä nämä kommentit. Sitten pyytäisin komissiota ottamaan kantaa herra Andre Eris, joka on esittämässä täällä komission kommentit. Olkaa hyvä. Thank you very much, sir. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja Rovari Vasia tästä mietinnöstä ja muusta työstä. Me vahvasti uskomme pandemian jälkeisessä tilanteessa, että meidän pitäisi todellakin oppia H1N1 tapauksesta ja paremmin valmistautua seuraaviin pandemioihin. Jokuhan täällä sanoi, että sellaisia varmasti tulee jonakin päin. No, pitää oppia siis nämä läksyt ja pohtia muutoksia, joita täytyy toteuttaa tulevina kuukausina ja vuosina. Mitä tulee arviointiin tilanteessa? Me olemme laatineet muutamia raportteja valiokunnalle ja Rouva Rivasi yritti piti arvioida riippumattomasti, mitä oikein on tapahtunut EU:ssa ja miten tapahtui myös meidän työssämme. Jotkut jäsenvaltiot ovat laatineet myös kattavia tutkimuksia. Ja tämä mietintö on vielä lisä askel tässä. Tietoa on siis saatavilla, lukuja myös, jota pitää mielestäni huolella kaikkea lukea ja opiskella. Mitä tulee joihinkin tärkeisiin kohtiin tässä mietinnössä. Me olemme tarttuneet jo joihinkin kysymyksiin niistä. On tämä mekanismi rokotteiden kohdalla. Me tutkineet tätä todella intensiivisesti viime kuukausina ja haluamme neuvostella siitä jäsenvaltioiden kanssa joulukuun kokouksessa. Nämä aloitteet voivat auttaa saamaan aikaan uusia mekanismeja ja välineitä. Toinen tärkeä kysymys liittyy uusiin terveysuhkiin terveysturvallisuuspakettiin, jonka komissio tulee esittelemään 2011 vuoden lopulla parlamentille. Tämä lainsäädäntöaloite, se tarkoituksena on parantaa meidän valmistautumistamme ja saamaan aikaan myös uusi oikeudellinen perusta, joka nyt on Lissabonin sopimuksen myötä tullut mahdolliseksi. Ihan muutama kommentti mietinnöstä itsestään. Ensinnäkin riippumaton arviointi rokotteiden tehosta. Haluaisin sanoa, että meillä on, me testaamme riippumattomasti teho, tehoa ja näitä tutkimuksia ovat tehneet muutamat julkiset viranomais- ja tutkijatahot. Mainitsen vain yhden suuren hankkeen, jota me koordinoimme teollisuuden kanssa ja tulokset tästä tutkimuksesta ovat varsin tyydyttäviä tämän tyyppisen influenssarokotteen kohdalla ja ne ovat julkisesti saatavilla – sitten jatkossa tulee piankin uusia tieteellisiä tutkimuksia, koska täällä halutaan suurempaa tieteen, tieteellistä, tieteellisyyttä, niin tulette kyllä näkemään, että näin tapahtuukin ihan tulevina viikkoina jo. Toinen asia koskee sitä, miten me hyväksymme rokotteet ja muut lääketuotteet, millainen luvana, luvanantoprosessi menettely on käytössä. Meillä on samantyyppinen järjestelmä käytössä kuin muissakin mu- maailman maissa, mutta tie- kliinisiä tietoja arvioidaan riippumattomissa komiteoissa ja me toivomme, että tämä riippumattomuus vielä paranee ja vältetään näiltä jäävyyskysymyksiltä ja kaikkea tätä hallinnoidaan jatkossa paremmin. tästä varmasti lääkeviraston pääjohtaja tulee myös puhumaan. Me toivomme voivamme investoida enemmän tutkimuksiin ja tulee rokotteisiin. Tässä vaiheessa komissio ei aio muuttaa arviointiprosessia lääketuotteiden kohdalla hätätilanteissa. Ja menettelytavat, jotka meillä on käytössä – perustuvat parlamentin hyväksymään lainsäädäntöön. Meistä se toimii hyvin ja mielestäni EU voi olla hyvin esimerkkinä myös muulle maailmalle. Mitä tulee viimeisimpiin kysymyksiin, viittaisin WHO ja komissioon. EU on laatinut riippumatonta arviointijärjestelmää, ja ECDC antaa myös riippumatonta arviointimateriaalia EUlle. Me vakaasti uskomme, että ECDC juuri näin toimikin jo 2009 huhtikuussa saimme ensimmäisen arvioinnin ECDCltä ja se arvioikin kaikkia uusia todistusaineistoja, joita tuli maailmalta ja yritti sitten arvioida ja antaa palautetta päätöksentekijätasolle EU-ssa, mutta myös jäsenvaltioissa. Tämä pandemia oli todellakin ensimmäinen tapaus, jolloin kansainvälinen terveysasetus oli testissä ja tämä oli ensimmäinen globaali terveysuhka, mikä oli huomattava. tietysti kysymys kuuluu, kuka pystyy koordinoimaan globaaleja pandemioita ja niiden hoitoa. On vaikea määritellä, mikä taho on paras. Ja ihan lopuksi viittaisin jäävyyskysymykseen, eturistiriitakysymykseen komission henkilöstön kohdalla esimerkiksi. Luonnollisesti haluamme selventää tätä kohtaa 8 ja 9, koska me vakaasti uskomme, että komission virkamiehet eh, tai heitä sitoo henkilöstösääntö komissiossa ja me toimimme luottamuksellisesti ja tätä kohtaa kyllä pitäisi hiukan nyt parantaa. Voimme antaa yksityiskohtaisempia vastauksina, vastauksia kirjallisesti ihan lähipäivinä. Kiitos. Kiitoksia, Ritz. Sitten meillä on professori Angus Nicol ECDCstä. ECDC on tässä esillä tässä keskustelussa, jos teillä jos te neljän minuutin mittaisessa puheenvuorossa voisitte antaa oman kantanne, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. my name... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen professori Nicole. Minä vastaan influenssa koordinoinnista ECDissä. Olen ollut tässä tehtävässä vuodesta 2005. Voitte lukea lausumani e, e, ja muut julistukseni ECDCn kotisivuilla – ja pelkäänpä, että se on aika kyllästettävää luestavaa. Mutta kuitenkin havainnollista se, mistä on kysymys. Me pidämme oikein hyvänä sitä, että tämä mietintö on laadittu. Me haluamme tukea parlamenttia, se on meidän tehtävämme. Siksi me haluamme varmistaa, että teillä on tar- täsmällinen ja tarkka mietintö. Nyt on tietenkin hyviä asioita tässä mietinnössä. Siellä on myös useita kohtia, jotka eivät ole tarkkoja kollegani herra Riisi mainitsikin muutaman heistä. Yksi tällainen koskee ECDCn ja EUn välistä suhdetta. Me olemme tehneet kahdeksan riskiarviota tämän pandemian aikana. Ne tehtiin varhaisessa vaiheessa ja niitä parannettiin ajan mittaan. Ne olivat kaikki riippumattomia. WHO on silmissä ne niitä uudistettiin, niitä tar- tarkasteltiin myös jäsenvaltioissa ja paranneltiin tällä tavalla saman aikaan. Mitään vastaavaa ei löydy WHOn kotisivuilla. Ne ovat aika ainutlaatuisia. Toisekseen on, puhutaan äh, rokotteen vaikuttavuudesta, niin kuin herra Riis mainitsi. Olemme rahoittaneet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja äh, kansanterveyslaitosten kanssa äh, useitakin selvityksiä rokotteiden vaikutuksesta ja tulokset ovat myönteisiä rokote oli tehokasta ja vaikuttavaa. Nämä raportit äh, lähetettiin ma- ma- maaliskuussa, ne julkistettiin meidän kotisivuillamme huhtikuussa. Ja ongelmana tässä tuntuu olevan se, että MEPit eivät ole saaneet tietoa siitä, mit- mitä meidän kotisivuillamme on. Ja havaitsimme tässä mietinnössä, me haluamme auttaa Rova Riviasia tässä, että vain yksi asiakirja mainittiin tässä ja yhtenä lähteenä tämä varmastikin auttaisi äh, tämä asia, yksi asia, jonka me haluamme osittain tulevaisuutta silmällä pitää, että meillä on paljon opittavaa tästä. Varmastikin Euroopan jäsenvaltioissa pitää olla enemmän joustavuutta, mutta kun tarkastellaan tätä tilannetta, te olitte joustavampia kuin alkuperäisissä suunnitelmissa, koska alkuperäisissä suunnitelmissa puhuttiin paljon pahemmista asioista. Te kuitenkin reagoitte vähemmän huonosti. On myös paljon enemmän koordinaatiota Euroopan unionin alueella kuin mitä tässä mietinnössä sanotaan. Terveyskomitea kokoontui usean otteeseen yksi asiasta sovittiin, että kuka, mitkä ovat nämä riskiryhmät. No, tämä jäsenvaltiot lisäsivät tähän vielä, mitä jäsenvaltiossa havaittiin ja eräissä maissa tehtiin enemmän kuin muissa maissa. Kun nyt tarkastelemme jäsenvaltioita ja kun puhutaan epidemia-arvioista, olemme havainneet, että on hyvin erilaisia reaktioita eri maissa. Ja me rohkaisisimme teitä selvittämään näitä vastauksia, koska tämä ei ole mikään aina yksinkär- yksi tapahtuma yhdessä maassa, jossa olisi tehty vain yksi oikea kokemus. Ja yhteenvedonomaisesti ECDC haluaa auttaa tämän mietinnön laatimista, mutta on yleisellä tasolla haluaisimme e-, informoida paremmin meppejä tulevaisuudessa siitä, mitä tapa on tapahtumassa – nyt kun tarkastellaan taaksepäin, mitä, sanot, mitä johtajamme sanoi ja entinen johtajamme sanoi, edelleenkin olemme oikeilla linjoilla, mutta meidän täytyy noudattaa varovaisuusperiaatetta, koska me, meidän täytyy muistaa edellinen pandemia. Edellinen pandemia oli parempi, pahempi toisena talvena kuin ensimmäisenä talvena. No tiede on edistynyt ja me tiedämme, että näin ei tapahdu tällä kertaa, mutta se voisi voinut tapahtua. Ja tämä oli pohja tälle näille päätöksille, joita tehtiin keväällä 2009. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, professori Nikol. Totta kai teidän kotisivuinne ovat julkisia, näin ollen jokainen voisi sieltä hakea tietoa, mutta me tulemme ta- katsomaan tarkemmin, mitä te olette julkistaneet kotisivuillanne. No niin, sitten <clears throat> antaisinkin vielä Äh, kollega Apavanovalle mahdollisuuden esittää kysymyksen. Olkaa hyvä. Uh, niin, puheenjohtaja, minulla on kysymys, joka on mielestäni hyvin, on hyvin tärkeää ymmärtää, mistä nämä sel, mihin nämä selvitykset liittyvät, koska se, mitä olen kuullut, on selvitykset, jotka liittyvät rokotteen tehokkuuteen. Siitä me emme ole kiinnostuneet. Minä kysyn siitä, onko kansanterveyden kannalta ja tieteellisesti katsottuna, äh, siis on tärkeää saada tietää, onko sellainen selvitys, joka tekee eron rokotteen vaikutuksen ja väestön immuniteetin välillä, koska näyttää siltä, eh, tämä virus, jonka kanssa olemme tekemisissä lapsuudesta me lähtien, nämä ovat siis kaksi eri asiaa. Onko se selvitys, joka on mitannut sitä, mikä on lisäarvo, joka syntyy siitä, että annetaan rokote, joka siis toisi jonkinlaista lisäarvoa tähän normaaliin immuniteettiin verrattuna? Professori Nichols. Thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä. Yksi asia, jota, joka ei osaa odottaa tämän pandemian yhteydessä, että oli ihmisiä, jotka olivat immuuneja, on niin ikäisen, jotka olivat useimmiten immuuneja, luoja kiitos. Mutta toisin kuin mitä näissä selvityksissä todettiin, oli se, että oli huomattavaa lisäarvoa. 70 prosenttia oli vähemmän todennäköistä saada tartunta tämän uuden viruksen myötä, jos otetaan rokote. Ellei rokotetta ottaa ja ellei tätä perusimmuniteettia ollut, niin oli siis avoimuus, oli, silloin oli vaarana. Ja näitä kolmen tapauksia sattui nuorien ja terveiden joukossa. Tämä ei olisi sattunut. Tämä oli toisenlainen virus kuin aikaisempien influenssien osalta. No, näin tämä kysymys on ollut vastauksensa ja esittelijä vielä kolme minuuttia, niin voitte vastata näihin kommentteihin. Monsieur President, et merci à tous. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puhujille. Mielestäni täällä tuli paljon hyviä kommentteja, tuli kriittisempää ja myönteisempää, mutta hiukan tästä itse asiasta vielä. Kyllä, sovelletaan varovaisuus että Rova Grostet, en ollenkaan kyseenalaista, että alussa pitääkin esittää monenlaisia kysymyksiä, kun on kyseessä virus, joka tunnetaan huodesta ja yritetään sitten laatia jatkosuunnitelma. Kun puhun joustavuudesta ja paremmasta riskinarvioinnista, se tarkoittaa sitä, että sitä mukaan, mukaan on kyse sitten USAsta tai WHOsta – tai eri jäsenvaltiosta tai maista. Tähän liittyy Argentiina, etelä etelässä pallonpuoliskolla tämä epidemia kulki, mutta arviointia tarvitaan, niin mitä tulee sitten tähän virukseen? Rova de Lang. Tiedettiin, että virus ei muuttuisi Joten meillä oli kyllä näitä tietoja vastauksen kysymykseen, joka olikin aivan legitiimi. Joten minkä takia sitten ei pitäisi aikaa suurempaa joustavuutta? Miksi tietojen mukaisesti emme tarkistaneet suunnitelmaamme? Siitä on kysymys. En minä ollenkaan vastusta varovaisuusperiaatetta, enkä varovaisuussuunnitelmia en ollenkaan vastusta. Mutta sitten kun todetaan, että tämä ei olekaan niin kovin vaarallista ja vähemmän virullista kuin luultiin, ja on väestöryhmiä, joita ei pidä, tarvitse rokottaa, koska kun on tämä hyötyriskiarvio, niin sitten pitää antaa erilaista tietoa. Ja tässä emme oikein kyllä toimineet kiitettävällä tavalla. Mitä tulee sitten tähän salajuon, eihän sellaista ole puhuttu. Oli tämä tutkintavaliokunta ja Euroopan neuvostokin tot, järjesti sellaisen avoin, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi ollut. Emme tie, tunteneet niitä ihmisiä, jotka kuuluvat tähän hätävalikomiteaan. Sitten muutettiin määritelmää ja tässäkään muistan komission puolen haluaisin, että Euroopan komissio vaatii, että WHO uudelleen määrittelee pandemiansa. Ei pidä, ei ole mahdollista olla ottamatta huomiota maantieteellistä laajuutta ja kuolemantapauksia. Kaikki asiantuntijat sanovat, että ei voida toimia uudestaan niin kuin vuonna 2009 tehtiin. Samanaikaisesti Muistuttaisin teitä siitä, että avoimuudestahan oli kuitenkin neljä lausuntoa oikeusasiamieheltä pyydettiin, että WHO julkistaa asiankirjat eri lääkkeistä. Tämä ei koskenut pelkästään H1N1, vaan myös muita lääkkeitä. Tarvitaan siis suurempaa avoimuutta ja siihen pitää ponnistella. Mitä tulee rokotteisiin, sitten Rovan Jakab ECDCstä sanoi, että koskaan ei ole tullut rokotteen lupaa näin heppoisin tietäisin perustein. Joten tietyt yksikötkin ovat ottaneet tähän asiaan kantaa. Ja mitä haluaisin vielä sanoa ECDClle, en ollenkaan kyseenalaista tämän viraston pätevyyttä. Sanon vain, että teidän arviointinne vaikka ne ovat kuinka täydellisiä, niin se ei toteutunut muualla. Siis parlamentissa ei ole voitu nähdä kunnolla näitä tuloksia, ja sitä paitsi minä aikaisemmin pyysin. Ja täm... niin miksi valitaan esimerkiksi ECDC? Onko mikä tällainen asia? Kesäkuussa tai toukokuussa 2010 oltaisiin voitu sanoa, että enää tätä pandemiaa ei ole Euroopassa. Miksi ette näin sanoneet? Ja komissio taas, teillähän oli tämä kanta-asiassa, että teidän olisi pitänyt sanoa, että lopetetaan kaikki pandemia valmiustoimet, koska sitä ei enää ole Euroopassa seurasi WHOta ja WHO aloitti tämän, lopetti pandemian vasta heinäkuussa 2010. Teidän pitäisi antaa suosituksia komissiolle ja parlamentin jäsenille ja sitten te saisitte tällaisen perustelun lausunnon asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on siis erittäin tärkeä mietintö, koska pitää todellakin oppia siitä, mitä on, mikä on toiminut hyvin, mikä taas ei toiminut ja näin varaudutaan uuteen vastaavanlaiseen tilanteeseen. Sain tietää, että komissio esittää kertomuksensa neuvostolle joulukuussa ja pohtii jopa lainsäädäntöaloitteita. Uskon siis, että parlamentilla on myös tässä oma työsarkansa, kun pyritään selventämään kaikkia sitä, mitä on tapahtunut ja minkälaisia suostuksia sitten annetaan tulevaisuuden varalta. Kiitoksia, missä Rivasi. Aikaraja tarkistuksille ensimmäinen joulukuuta kello 12. Me äänestämme Envissä tammikuussa ja sitten jos mahdollista, niin maaliskuusta menee täysistuntoon äänestykseen. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistalla, joka on Satu Hassin esittämä kysymys komissiolle, joka koskee Unkarin liedekatastrofia kysely komissiolle. Ehkä Satu Hassi sitten tämän kysymyksen vielä. Well, thanks a lot. I don't... I... No, kiitoksia minusta. Minun ei varmaan tarvitse toimist- toistaa tätä kysymystä. Se on kirjallisesti esitetty. Olen otelias kuulemaan, mitä komissio vastaa tähän. Ja. No niin. Kysymmekin Pyydämmekin komissiota vastaamaan tähän kyselyyn. Kuka ottaa komission puolesta kantaa tähän kyselyyn? Yes. Good morning and thank you. Kiitos. Hyvää huomenta. Minä olen Marianne Wenning ja minä olen yksikön päällikkö ympäristöasioiden pääosastolla, joka vastaa teollisuuden päästöistä. Haluan kiittää kysymyksestä. Ensinnäkin haluaisin esittää pahoitteluni siitä, että tällainen onnettomuus sattui ja myöskin myötätuntoni uhreille ja uhrien omaisille. Kun olemme käyneet lävitse, anteeksi, kun olemme käyneet lävitse tilanteen, jossa meillä oli ensimmäiset siviilisuojelumekanismit voimassa EU:ssa, olemme tehneet valtaisan työn, tärkeän työn. Nyt minusta tehtävämme on katsoa perustilannetta, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut. Ja tässä nyt saisi myöskin vastata tähän kysymykseen, jonka Rova Hassi esitti. Siis, olemmeko sitä mieltä, että EUn lainsäädäntöä on rikottu? Tällä hetkellä me olemme tilanteessa, jossa kuten sanoin, me pyrimme kokoamaan kaiken tiedon Unkarin viranomaisilta, tiedon, jonka me tarvitsemme, jotta voimme katsoa, onko niin, että EUn lainsäädäntöä on rikottu. Tässä vaiheessa me emme vielä ole näin pitkällä. On erinäisiä direktiivejä, haluan mainita ne nopeasti. Ensinnäkin on tämä IDPC-direktiivi, direktiivi, joka koskee jätteen käsittelyä ja sitten jäteluettelo. luettelo ja myöskin ympäristövastuudirektiivi. Joten ajatellen sitä, että saadaan kaikki tämä tieto, me olemme tavanneet Unkarin viranomaisia ja olemme myös kirjoittaneet muodollisesti heille 22. lokakuuta ja tällä hetkellä odotamme heidän vastaustaan. Me olemme lähettäneet kysymyksiä, jotka koskevat kaikkien näiden direktiivien soveltamista. Ja tämä johtaa tähän toisen kysymykseen, jossa kysytte, että kysymys oli epäonnistuminen, joka liittyisi tarkastuksiin. Ja voi vain sanoa, että tässä vaiheessa me, emme, odotamme Unkarin viranomaisten vastauksia nähdäksemme, onko tarkistusmääräyksiä, jotka ovat olemassa eri direktiivien puitteissa – onko niitä noudatettu vai onko ollut, ollut jotakin puutetta niiden toimeenpanossa. Odotamme tätä vastausta. Kirja on siis lähetetty 22. lokakuuta, joten minä hetkenä tahansa odotamme vastauksia Unkarin viranomaisilta. Toinen kysymys koski sitä, onko komissio valmis luomaan EUn tason task forcein, joka arvioisi tätä Unkarin katastrofia. Meidän kantamme katsottuna Kysymys on siitä, pannaanko olemassa olevaa lainsäädäntöä asianmukaisesti voimaan. Me olemme katsoneet, että meillä on hyvin yksityiskohtaista ja tärkeää lainsäädäntöä, ja tärkeää on äh, tämän mielessä, että äh, osa tästä lainsäädännöstä tulee täysin voimaan vuonna 2012. Yksi niistä liittyy tämän äh, jätteen hallinnointiin ja IPPC, yhteinen saastumistorjunta ja velvonta. Siitä neuvosto teki hyväksyntävän äskettäin ja meillä on mahdollisuus saada tiukempia vaatimuksia sen osalta. Joten nämä vaatimukset, jotka nyt lukkoon eri direktiiveissä, täytyy panna toimeen. Ja tietysti me saatuamme analyysin Unkarin viranomaisilta, tulemme tekemään analyysin siitä, onko puutteita ja mitä voidaan tehdä, että saadaan nämä puutteet korjattua yhteistyössä Unkarin hallituksen kanssa. Mitä tulee sitten luettelua samantyyppisistä paikoista Euroopassa? Tiedoksenne on olemassa kuusi Euroopan maata, jotka harjoittavat bauksiitin äh, louhintaa. Tämä on äskettäin jonkin aikaa saatu tieto, mutta olen saamaan ajantasaisempaa tietoa asiasta – Tekniset asiakirjat, jotka liittyvät eh, IPPC-direktiiviin, meillä on hyvä ymmärrys, näkemys siitä, miten hallinnoidaan eh, tällaista eh, kaivostoimintaa ja missen teollisuus ja sen tekniset prosessit, ne on kuvattu hyvin tarkkaan. Meillä on tällä hetkellä kymmenen alumiinilaitosta, jotka käsittelevät joko tuotetta, tuotua tai, anteeksi, yhdeksän, ei kymmenen, yhdeksän laitosta. Niitä on Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Kreikassa, Italiassa, Irlannissa ja Romaniassa. Ja tämä yksi, joka siis oli, on Unkarissa. Mitä tulee oikeudellisiin puitteisiin, joka liittyvät EUn harjoittamaan valvontaan ympäristölainsäädännön puitteissa sen tulemiseksi, että valvontaa riippumatonta ja tehdään yhtäläisissä olosuhteissa – haluaisin sanoa, että suositus minimimääräykset, jotka liittyvät ympäristövalvontaan, ovat nyt arvioinnin kohteena. On olemassa erinäisiä politiikkavaihtoehtoja. Yksi niistä on se, että vain katsotaan suosituksia. Toinen vaihtoehto olisi se, että siirrettäisiin minimikrateerit jonkin tyyppiseen horisontaaliseen direktiiviin, tai sitten voidaan ottaa käyttöön erityisiä velvo, valvontavelvoitteita sektorikohtaisessa lainsäädännössä ja sitten meillä voi olla yhdistämään näistä vaihtoehdoista ja ajatellen numero kolmea, että ottaisin käyttöön erityiset valvontavelvoitteet sektorikohtaisessa lainsäädännössä. Meillä on tämä teollisuuden päästödirektiivi, joka hyväksy, siinä on hyväksytty eilen voimistetut, vahvistetut valvontavelvoite koskevat onnettomuuksia, välikohtauksia, jotka oli ja myöskin miten tulee jätteen hallintaan ja niin liittyvät, ja siinä on lukuisia velvoitteita, jotka myöskin jäsenvaltiot täytyy panna toimeen, jotka liittyvät valvontaan, ja näiden osalta komissio on valmistelemassa suuntaviivoja. Mitä me siis olemme tekemässä? Mitä komissio tekee? Miten, mitä tulee ympäristövastuudirektiivin vahvistamiseen? Tässä me olemme pohtimassa uudelleen artiklan 14 vaihtoehtoa, että ottaisin käyttöön harmonisoitu pakollinen rahoituksellinen vakuus. Ja tässä yhteydessä me myös tarkastelemme, mitä ovat rahoitus, onko olemassa rahoituksellinen katto riittävä vakuus, vaku, vakuutukselle, jotta täytyy olla olemassa tällaisten onnettomuuksien varalta. Tämä on siis nyt tarkastelun kohteena, enkä pysty antamaan tästä mitään ehdottomia vastauksia, mutta olemme todenneet, että tämä asia on olemassa ja tätä tutkitaan hyvin tarkkaan. Mitä sitten tulee tällaisen vaarallisen jätteen listasta ja punaisen lietteen asemasta listalla? Tämä tilanne on se, että toimivaltaisten viranomaisten tehdä päätös siitä, että on olemassa jokin aine tai tuote tässä tapauksessa, joka kuuluisi vaarallisiin jätteisiin tai ei vaarallisiin jätteisiin. Euroopan jätelistan mukaan olemassa kaksi vaihtoehtoa luokittelulle. Oikeaa täytyy määrittää jäsenvaltion itsensä ja se riippuu siitä, mikä on jätteen koostumus jos punainen pun liete syntyy alumiinituotannon tuloksena eikä sisällä mitään muuta kuten raskasmetalleja, mitään muita raskaita vaarallisia aineita, niin se voidaan luokitella vaarattomaksi. Mutta heti kun siihen sisältyy näitä vaarallisia aineita, jotka tulevat joko fyysisistä, fysikaalisista tai kemikaalisista prosesseista, se täytyy luokitella vaaralliseksi. Me olemme täysin tietoisia IPPCn osalta, olemme nähneet, täysin tietoisia siitä, että tällä hetkellä punainen liete on luokiteltu vaarattomaksi. Mutta voisimme hyvinkin olla sitä mieltä, että saattaa olla ö, sitä mahdollista raskasmetallisisältöä. Ja tästä syystä olimme Unkarin pyytäneet saada tietoa siitä, miksi he ovat luokitelleet tämän vaarattomaksi. Ja tulimme sitten katsomaan, mikä tulee olemaan Unkarin viranomaisten vastaus. Ja sitten me joudumme tekemään päätöksen siitä, oliko tämä luokittelu oikea vai väärä. Niin, uskon, että olen nyt tarttunut kaikkiin kysymyksiin. Tietysti olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Ja, dank, Frau Kiitoksia Rova Venning näistä tiedoista tähän Satu Hassin esittämään kysymykseen. Nyt meillä on on, yksi ongelma, kello on viittavaille 11. Me emme voi ottaa näitä kaikkia puheenvuoropyyntöjä, joita, joita on esitetty. Ehdottaisinkin nämä kaksi unkarilaista kollegaa, kumpikin äh, puhuu kahden minuutin verran, Janos Arar ja Chaba Tavachi. ja että Satu Hassi voi sitten sitten loppukommentin, ja sen jälkeen hän tuleekin Meksikon suurlähettiläs. Minä esittäisin, että ja, äh, tätä asiaa jatketaan myöhemmin. Tässä on aivan liikaa nyt, jotka haluaisivat ottaa kantaa. Tämä on ainoa mahdollisuus, että otetaan sitten myöhemmin asia esille uudelleen. Nyt Janos Adar, joka ensimmäisenä pyysi puheenvuoroa. Ole hyvä. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Haluaisin ottaa tuen sitä puheenjohtajan ehdotusta, että tätä asiaa vielä käsiteltäisiin valiokunnassa, koska on nähtävissä, että kollegat ovat kiinnostuneita asiasta. Unkarin äh, katastrofilla on tärkeä merkitys ja asia kiinnostaa myös muiden maiden edustajia. Kysymykset, joita Satuhassi on tehnyt, niistä haluaisin sanoa täydentäen sitä, mitä kuulimme jo komissiolta, että Unkarin hallitus tulee tekemään kaiken, jotta vastuukysymykset selkiytetään. Meidän täytyy tietää, että tämän tehtaan eri toimintaluvat, ympäristöluvat, on joskus 2006 2006 hyväksytty, eli edellisen hallituksen aikana, joten nykyisellä hallituksella ei ole tässä mielessä mitään peiteltävää. Haluaisin myöskin sanoa valiokunnalle lisäyksenä sen osalta, mitä kuultiin. Ajattelen sitä, että vastuun määrittäminen tapahtuisi ja jotta ei tapahtuisi lisää vahinkoja, Unkarin hallitus on asettanut hallituksen edustajan yrityksen johtoon, joka valvoo yrityksen toimintaa. Ja myöskin vastuun määrittämisen kannalta on myöskin omaisuus, johdon omaisuus asetettu valvonnan alaiseksi, jotta jos tulee tilanteita, jos joudutaan maksamaan korvauksia, se on toteuttavissa, on käynnistetty erilaisia rikosoikeudellisia tutkimuksia myöskin vastuun määrittämiseksi. Täällä on myöskin saatu hyvin tärkeää tietoa myöskin parlamentin käydessä, keskustelussa. Strasbourgissa saamme myöskin kuulla tärkeitä tietoja asioista. Unkarin viranomaiset ovat tehneet kaikkensa, mikä on ollut ihmis, inhimillisesti ja teknisesti tietyn ajan sisällä saastumisen jälkeen mahdollista. Tästä huolimatta tapahtui vakavia vahinkoja, koska tästä aineesta tuli 700 tuhatta, kuuti, tuhatta kuutiometriä, ja mikä on valtaisa määrä, ja nyt kuollon uhrien määrä on jo kymmeneen, ja 100, 130 ihmistä edelleen on sairaalassa. Vairallisten aineiden lista, sitä on syytä tarkistella komissiossa. Se siis haluaisin myöskin olla täysin yhtä mieltä siitä, että jos on tarpeen pitää tiukentaa tässä yrityksessä tai muissakin valvontaa tiukemmalla lainsäädännöllä tai tiukemmalla rahoituksellisella valvonnalla, mutta haluaisin myöskin sanoa, että Euroopan unioni näyttää, että rahoituksesti katsottuna rahoituksen yhteydessä – sillä ei ole välineitä käytössä. Ja tätä täytyisi muuttaa. Pitäisi joka tapauksessa näitä säädöksiä muuttaa niin, että olisi olemassa sellainen rahoituksellinen väline käytössämme, joka tällaisten katastrofien tapaudessa, ei vain Unkarissa vaan muuallakin, merkistä, että voitaisiin antaa apua niille alueille, joita katastrofi on kohdannut. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Chapa. Mm-hmm. Hyvät kollegat, minäkin Kiitän solidaarisuudesta ja kaikesta huomiosta, jota katastrofan yhteydessä on annettu Unkarille ja uhreille. Tästä on paljon opittavaa, myöskin paljon tehtävää tämän yhteydessä ympäristösuojelun kannalta. Toisaalta kysymys direktiivistä koskee kaivosjätteitä. Sen toimeenpanon painoa täytyy nopeuttaa. Olen yhtä mieltä komission edustajan kanssa tästä täytyy myöskin katsoa, miten, mitkä ovat kriteerit, joilla jokin määritellään vaaralliseksi. Punaista jo 250 miljoonaa kuutiometriä eri Euroopan maissa ja myöskin Länsi-Balkanin maissa on kiinnitetty huomiota siihen, että jäsenyysneuvottelun yhteydessä olisi tärkeää myöskin Serbiassa, Kroatiassa ja muissa Länsi-Balkanin maissa – olevien punaisen lietteen varastojen tilanteen tutkiminen. Olisi myöskin tärkeää koko Euroopan tasolla toteuttaa tällainen valvonta, jotta voitaisiin ennakoida mahdollisia katastrofeja tai estää ne. Satu Hassin aloite, se, että saataisiin aikaan tällainen koko Eurooppaa kattava tarkastus on hyvin tärkeä asia. Tärkeää olisi myöskin se, että olisi task force, jotta olisi selkeä vastuu Tärkeää on, että myöskin Unkarin viranomaisten hallituksen edustajien rinnalla olisi myöskin riippumattomia unionin asiantuntijoita. Minusta näyttäisi ilmiselvältä ennen seurantaa, että on tapahtunut vakavia virheitä, koska tätä mä aine olisi nyt todeta vaaralliseksi aineeksi. Haluaisin myöskin sanoa, että tähän liittyy myöskin toinen ympäristöongelma, koska tällä hetkellä ei ole ratkaisu sitä, mitä voitaisiin tämän punaisen liejun jätteen uudelleenkäyttö eh, eh, tein tästä esityksen parlamentin, kysymyksen parlamentin keskustelussa ja komission jäsen sanoi, että hän eh, on sitä mieltä, että yhteisön varoin tutkittaisiin, miten voitaisiin käyttää uudestaan tätä punaisen jätettä, jossa on muun muassa rautaa ja muita raskasmetalleja. Tällä hetkellä tekniikka, joka Tätä, tätä tarvitaan hyvin kallista, mutta äh, siis ainakin 225 miljoonaa tonnia tällä hetkellä on tätä äh, punaista lietettä ja sitä ei käytetä uudestaan, sitä ei kierrätetä Euroopassa. Ja lopuksi äh, tärkeää on myöskin apu, solidarisuusrahasto, humanitaarinen rahasto, ne eivät ole sellaisia, että niitä voitaisiin käyttää silloin, kun on kysymys teollisuuskatastrofeista. Unionin lisällä olemme saaneet tukea eri jäsenvaltioilta. Euroopan komissiolta on saatu, on saatu vain tukevia sanoja, rohkaisevia sanoja. On ilmiselvää, että täytyy olla niin, että vahingon aiheuttaneen täytyy maksaa. Ja tuen täysin komission ehdotusta siitä, että teollisuus ja kaivosyritysten toimijat Eh, niiden, niiden tulisi ympäristödirektiivin yhteydessä velvoittaa vakuutuksiin. Voidaan myöskin takavarikoiden omaisuus, mutta ei ole kuitenkaan tiedossa varmasti se, että tämä riittäisi ympäristövahinkojen korvaamiseen. Kiitos. Ja, äh. Kiitoksia niin kuin sanoin äsken, meillä on kahdeksan puheenvuoropyyntöä, niitä ei voida nyt hoitaa. Meidän täytyy palata tähän asiaan. Tämä on todellakin iso asia tälle valiokunnalle. Meidän täytyy tähän todellakin paneutua. Ja siinä mielessä katsonkin, että on paikallaan, että otetaan tämä asia myöhemmin vielä esille. Me nyt siirrymme yksinkertaisesti seuraavaan kohtaan. Öö, Meksikon EU-suurlähettiläs on saapunut tänne rouva Sandra Fuentes, eh, tervetuloa. Ja hänen mukanaan on ilmastonsuojeluasiantuntija täällä Brysselin suurlähetystössä. Olemme iloisia siitä, että olette saapuneet tänne, koska muutama viikon päästä alkaa tämä suuri ilmastokokous Cancunissa. Meksiko on eh, hyvin valmistautunut. Eh, tämähän jär, siis pormasteri ja maailmankokous järjestetään pääkaupungissa ja myös parlamentaarikkojen valmentakokous järjestetään siellä. Varmasti myös kansalaisyhteiskunta on Meksikossa edustettuna. Ja sitten kahden viikon ajan hallitukset kokoustavat sitten tämän asian tiimoilta. Ja mehän olemme nähneet, mitä Kööpenhaminassa tapahtui. ja Se päätyi Kiistaan ja Kinaan. Ja, ja ilmastonsuojeluasiassa nyt tietenkin koko maailma odottaa Meksikoa puheenjohtajamaana. Ja ja seuraava COP16 pidetään siis Cancunissa ja me todellakin odotamme ja toivomme, että, että, että tässä päästään eteenpäin, ei ei varsinkaan oteta taka-askeleita, vaan että saadaan asioita vietyä eteenpäin. Ja tämän parlamentin ympäristövaliokunta on tiiviisti käsitellyt ilmastosuojeluasioita ja me olemme myös valmistelleet päätöslauselman kahden viikon päästä pidettävää Strasbourgissa iso, päät, täysistuntoa varten. Ehkä tässä löytyy teillekin muutamia näkökohtia, jotka saattavat kiinnostaa Meksikoa. Mehän tiedämme, että te ette itse voi olla paikalla, mutta siellähän on muita teidän hallituksenne puolesta, mutta varmastikin nyt saatte tietoa, mikä on asiaan laito. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. On mukava nähdä teille täällä tänään. Ja ehkä vaan voisitte sitten esittää jonkin verran tietoa siitä, mitä, miten Cancunin valmistelut ovat edenneet ja miten voimme odottaa. Tervetuloa. Lämpimät kiitokset puheenjohtaja. Hyvä ystäväni jollainen mukana, niin on todellakin asiantuntija näissä kysymyksissä. Minä itse en ole asiantuntija, mutta Alberto Klander, neuvonantaja suurlähetystö, lähetystöstä tuntee asiat hyvin, koska hän todellakin vie ilmastokysymyksiä eteenpäin suurlähestystössä. Ja mielni puhun teille, mutta mitä tulee teknisiin tarkoihin kysymyksiin, niin silloin hän tässä vastaa teille. Kiitän teitä kovasti tilaisuudesta puhua teille tänään tarkoituksena jakaa joitakin ajatuksia tilanteesta neuvotteluissa ja minkälaisia tuloksia voisimme odottaa Cancunin ilmastokokoukselta, jotta YK on yleissopimus ilmastonmuutoksesta säilyttää mahdollisimman korkean tavoitetason. Nyt aluksi haluaisin ilmaista tiettyä huolta, jota varmasti monet teistä kanssani jakavat. Edistysaskeleet neuvotteluissa eivät vastaa tiedon tasoa, jota on haasteista tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ilmastonmuutoksessa. On tiettyä kiireellisyyttä ajatellen ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tämä on aivan selvää. Ja tästä meitä varoittavat erilaiset tutkimukset ja minkälaisia kustannuksia syntyy siitä, jos mitään ei tehdä. Tunnetaan yleisesti huolta suuren yleisön joukossa ja myös kansalaisyhteiskunta on varsin sitoutunut ja lähtenyt liikkeelle näissä kysymyksissä ja vaaditaan päätöksiä, jotka ovat haasteiden tasoisia. Näin ollen emme myöskään voi sallia itsellemme sitä, että uskomme harhakuviin. Meidän pitää ymmärtää haasteen moniulotteisuus, emmekä mitenkään saa sitä peitellä. Neuvottelut ilmastonmuutoksesta ovat kaikkein monimutkaisempia, joita YK on vienyt eteenpäin historiansa aikana, kun ajatellaan aiheen, aine, aiheen luonnetta ja minkälaisia poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia sillä on ja mikä on poliittinen ja taloudellinen tilanne tällä hetkellä. Tämä ylittää ympäristöpolitiikan ja tunnetaan varsin suurta huolta ilmastonmuutoksesta, mutta tässä yhteydessä nähdään myös haasteita, jotka ovat luonteeltaan taloudellisia, mukaan lukien jotkut liittyvät turvallisuuskysymyksiin. Kun siirrytään vähemmän hiiltä käyttävään teollisuuteen ei ole enää pelkkä tavoite ja pyrkimys. Se on nyt realiteetti ja tällä hetkellä se liittyy kilpailukykyyn ja siihen, miten voidaan saada, saavuttaa uusia markkinoita, luoda uusia markkinoita Tämä liittyy pitkälti hyvinvointiin ja miten voidaan kehittää joka ikistä maata, mukaan lukien niiden turvallisuutta. Ilmastonmuutos on todellisuutta, jonka kanssa meidän pitää oppia elämään, ottaen huomioon sen kaikki ulottuvuudet. Jos ei nyt tehdä oikeita päätöksiä Kankunissa, niin silloin on vakava vaara siitä, että tämä tärkeä prosessi muuttuu vähemmän relevantiksi ja se voi sitten pitkittyä vuosien ajan, niin kuin ikävä kyllä tapahtuu Dohan kierroksella, kun puhutaan maailman kauppajärjestön edistyksestä, kehityksestä. Ratkaisu löytyy moninkeskisyydestä. Meksikon tapaus on yksi näistä. Me olemme tehneet kaikkemme ja panneet kokemuksemme peliin, diplomaattisen kokemuksemme peliin, että voisimme parantaa neuvotteluprosessia ja säilyttää kunnianhimon tason, ottaen huomioon ilmastonmuutos yleissopimuksen aikaisemmin viime kerralla saimme aikaan tekstin ja sitä pitää vielä Kankunissa työstää. Se tarvitsee kompromisseja. Tai sitoumusta me emme Ähm, me emme saa hukata itseämme tavallaan ideologisiin keskusteluihin tai eri prosesseihin, emmekä asettaa vastakkain etelää pohjoista. Tämä kaikki on osoittanut jo rajallisuutensa. Kankunissa kaikkien osapuolien pitää ottaa tärkein esille yksilöpohjalta ja olla valmis toimimaan yhteisön hyväpuolisesti, että löydetään ratkaisuja, jotka tyydyttävät kaikkia. Meksiko on tehnyt kaiken mahdollisen, jotta voidaan palauttaa menetetty luottamus Kööpenhaminan konferenssin jälkeen. Olemme vieneet loppuun laajan konsultaatiokierroksen kaikkien osallistujamaiden kanssa. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä sihteeristön kanssa, työryhmien puheenjohtajien kanssa ja muiden avustajien kanssa, jotta tulokset, joihin päädytään, olisivat oikeita ja tasapainoisia. Tämän vuoden aikana Meksiko on aloittanut myös julkisen ja yksityisen sektorin välistä keskustelua rahoituksesta. Genevessä syyskuussa on puhuttu hiilimarkkinoista myös lokakuun konferenssissa 11, pidetään viimeinen kokous teknologista kysymyksistä Intiassa Delissä. Meillä on tällainen Win Solution at COP16 lähestymistapa ja siihen liittyy myös äh, näyttelyitä ja keskusteluita. Mukana on kaupan edustajia, yrityksiä, jotka taistelevat myös tuotteillaan ilmastonmuutosta vastaan. Tässä teemme läheistä yhteistyötä World Business Councilin kanssa. Me olemme myös järjestäneet erilaisia tapaamisia kansalaisyhteiskunnan kanssa ja on avattu tällaisia foorumeita, joille Alkuperäisväestöt voivat myös osallistua. Tähän mennessä yli 8000 edustajaa kansalaisyhteiskunnasta on rekisteröitynyt YK-sääntöjen mukaisesti. Ne voivat osallistua tähän COP16. Sitten ne järjestöt, jotka eivät voi tai eivät halua äh, rekisteröityä, järjestön sääntöjen mukaisesti Meksikon hallitus tarjoaa näille sellaisen foorumin, jossa ne voivat kokoontua ja seurata neuvotteluita. Tämän tie on tällainen ilmastotie, via klimatika. Kun otetaan huomioon aika, jota on varsin vähän, meidän pitää olla realistisia. Ensimmäinen haaste Cancunin konferenssissa on hyväksyä päätöspaketti, jonka kautta voidaan säilyttää yleissopimusprosessi, jotta saadaan aikaan juristi sitova sopimus ensi vuonna. Haluan osoittaa kiitollisuutta EUlle, että se seuraavassa Kioton vaiheessa – toimii. Se on erittäin tärkeää ajatella myös kehitysmaita. Kankunissa on välttämätöntä vahvistaa toimielinkehyksiä siinä, mitä tulee sopeutumiseen ja teknologisiin kysymyksiin, niin että kehitysmaat voivat lisätä omaa valmiuttaan ja näin vastata ilmastonmuutostilanteeseen. Samanaikaisesti jatkossakin pitää ottaa huomioon väestön tarpeet huomioon pitää hyväksyä tällainen rahoitusrakenne, joka on vankka, jonka kautta voidaan synnyttää ja kanavoida joustavasti resursseja tehokkaaseen ilmastonsuojelutoimintaan, mitä tulee lieventämiseen kuin sopeutumiseenkin tarkoituksena ottaa huomioon pitkän aikavälin toiminta. Täytyy myös luoda toimielin puite, joka mahdollistaa sen, että voidaan säilyttää metsiä ja uudelleen metsittää metsiä. Sehän on myönteistä sosiaalisesti ja ympäristön kannalta katsottuna. Pitää myös edistää yht- kansainvälistä yhteistyötä, joka sitten synnyttää ja vahvistaa kaikkien maiden valmiutta mukaan lukien teknologian siirrot. Erityisesti tämä hyödyttää kaikkein haavoittuvaisempia maita. Ja lopuksi meidän pitää syventää toimintaa, joka pyrkii lieventämään näitä vaikutuksia ja kantaa yhteinen vastuumme, joka tietysti on eri, eriytettyä ja ottaa huomioon kaikkien vastuualueet. Aiheet, jotka vielä ovat varsin hankalia neuvotteluissa, ovat niitä, jotka liittyvät lieven, ilmastonmuutoksen lieventämiseen kehitysmaissa tai vaikutusten lieventämiseen. Ja myös avoimuuskysymykset ovat tällaisia ongelmallisia neuvotteluissa Tämä liittyy myös todentamiskysymyksiin. Vaikkakin myönnetään, että lieventämistoiminta kehitysmaissa ja tähän liittyvät ovat luonteeltaan erilaisella tavalla juridisia kuin ne velvoitteet, joita kehittyneillä mailla on, niin vieläkään ole saaneet aikaan sopimusta siitä, miten pitäisi pohtia halua toimia yhteistyössä ottaa huomioon kaikki erilaiset sävyt, jotka liittyvät näihin eroihin maiden välillä. niin enemmän kuin ajat, se, että ajateltaisiin suuria ideoita, ja meidän pitäisi olla realistisia Cancunissa, jotta voimme alkaa työnteon ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä ja siihen, mitä sopeudutaan tähän uuteen tilanteeseen. Tarvitaan sellaisia sitoumuksia, jotka näkyvät sitten kansallisessa politiikassa käytännöllisesti. Tätä varten pitää voida luottaa rahoituksen, joka lähtee liikkeelle nopeasti. Se on, se on ratkaisevan tärkeää, mutta pitää tehdä myös sellaisia päätöksiä, joiden kautta voidaan luoda Kööpenhaminan vihreä rahasto. Rahoituskysymystä ei pidä nähdä kehitysmaiden taakkana. Tässä on kyse oikeudenmukaisuudesta ja sen pohja löytyy historiallisesta vastuusta jo kaikissa maassa. EU tarkistaa tällä hetkellä omia kasvihuone, kasvu, kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 mennessä viime lokakuun neuvoston kokouksessa. Tämä vo, päätösten mukaan tämä voi tapahtua vasta Cancúnin jälkeen. Oma maani on vedonnut sen puolesta, että sama komitea pyrkii päätymään muuttamaan tämän 20 prosentin 30 prosenttia mahdollisimman nopeasti. Meksiko jakaa EUn kanssa tavoitteen vähentää kahdella asteella maapallon lämpenystä vuoteen 50 mennessä Tässä tarvitaan pohjaksi parempaa tieteellistä tutkimusta. Tällä hetkellä kuitenkin vapaaehtoinen vähentäminen ei täytä näitä vaatimuksia. Tässä tämä ei kuulu pelkästään EUlle, vaan muidenkin maiden ja nousevien talouksien pitää esittää vahvempia vähennyssitoumuksia kasvihuonekaasujen kohdalla. Tämä on todellakin mahdollista Meksikossa. EU voi luottaa, me tiedämme, että voimme luottaa EUn johtoasemaan ja toivottavasti myös muut strategiset kumppanit liittyvät tähän hankkeeseen. Ja sitten ne maat, jotka saavat apua EUlta, voivat myös toimia tällä tavalla. Tämän prosessin aikana meillä on ollut paljon konsultaatioita avaintoimijoiden kanssa EU-sta ja olemme olleet yhteydessä myös tietysti Euroopan komission. Ympäristökomissaari oli viime viikolla Meksikossa ja minulla oli tilaisuus keskustella hänen kanssaan tästä prosessista. Siinä määrin kuin EU puhuu yhdellä ainoalla äänellä, silloin sillä on enemmän painoarvoa. Sen pitää harjoittaa suurempaa poliittista painostusta joidenkin maiden suuntaan, jotka vielä, joiden kanssa EUlla on vahvaa yhteistyötä ja kauppaa. Meksiko ja EU tekevät yhteistyötä. Meillä me pyrimme globaaliin sopimukseen ja tänä vuonna tulee kymmenen vuotta, kun tämä suhde on jatkunut EUn ja Meksikon välillä. Ilmastonmuutos ja monet muut ympäristökysymykset antavat sisältöä tälle suhteellemme, niin kuin juuri tämä COP16-kokous Cancunissa, mutta on myös eurooppalaisia hankkeita ja investointeja puhtaaseen energiaan Meksikossa. Me toivomme, että Meksikon pyrkimys sen suhteen, että kansalliset hiilimarkkinat jonka aloitamme, toiminnan aloitamme ensi vuonna, lähen, on, on lähellä Euroopan päästökauppajärjestelmä, joka on kaikkien edistyneen koko maailmassa. Me olemme alkaneet jo konsultoinnin komission kanssa metodologiasta, jota pitää seurata. Samoin puhumme alakohtaisista näkymistä. Meksikossa olemme vakuuttuneita siitä, että monet ratkaisuista ympäristöongelmiin ovat sellaiset, jotka liittyvät markkinamekanismeihin, jotta politiikkamme ja toimintamme pyrkii kannustamaan osallist- siihen, että yksityinen sektori osallistuu myös ratkaisujen löytämiseen. Kioton pöytäkirjan osallistujamaana Meksiko on valmis vähentämään hiilipäästöjään ja on sitoutunut siihen. Niin kuin varmasti tiedätte, presidentti Calderon ilmoitti viime vuonna yksipuolisesta tavoitteista vähentää kasvihuonekaasuja vuoteen 12 mennessä, jotka vastaavat 50 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Meillä on varsin kunnianhimoinen kansallinen ohjelma ilmastonmuutoksesta ja meillä on toimielinkapasiteettia, tietokantoja ja metodologiaa käytössä, jotta voimme olla johtoasemassa, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, mutta haluamme myös osallistua uuteen vihreään talouteen. Meksiko luottaa siihen, että saa arvokasta EUlta, jotta voidaan ottaa päättäväisiä askelta eteenpäin Kankunissa, että voidaan edistyä ratkaisevissa kysymyksissä ja aloittaa uusi aikakausi, joka liittyy globaaliin toimintaan ilmastonmuutoksen edessä. Ja näin toimitaan sekä Meksikon, Euroopan että koko maailman hyväksi. Kiitoksia. Suuret kiitokset, Rova Suulähettiläs, tästä esityksestä niistä toimista, mihin Meksiko on ryhtynyt tämän YK-konferenssin isäntänä. Minä olin muutaman viikon jokin aika sitten Meksikossa. Olen vakuuttunut siitä, että, että koko maa, koko yhteiskunta on mukana tässä ilmaston, näissä ilmastonsuojelu, ilmastonmuutosasioissa. Ja siellä on myös ryhdytty vapaaehtoisiin sitoumuksiin. 8000 kansalaisyhteiskunnan edustajia on ilmoittautunut paikalle, ehkä niitä tuli enemmänkin joka tapauksessa. Siellä ei ole niin kylmä kuin Kööpenhaminassa. Toivottavasti myös pääsy näihin tiloihin on järjestetty hyvin, jotta ei jouduta odottamaan tuntitolkulla ennen kuin niin kuin viime vuosi sitten oli asianlaita. Te mainitsitte myös tämän neuvotteluprosessin ja sen kohentumisessa on kuitenkin niin peruskivi äh, jotta saadaan näiden valtuuskuntien kesken konsensus aikaan. Täytyy sanoa, että Japani puheenjohtajana on kahteen kertaan onnistunut siinä, e, kerran kymmenen vuotta sitten Kiotossa ja nyt sitten kaksi viikkoa sitten Nagojassa. Tässä biologisen monimuotoisuuden konferenssiksi on mahdollista päästä myös monimutkaisissa vaikeissa asioissa eteenpäin. Toivon tietenkin, niin kuin sanotte, että saadaan tehtyä myös päätöksiä. No, meillä on useitakin puheenvuoropyyntöjä. Katsotaan, että tässä on pikkusen kiire, että kolme minuuttia per henkilö. Florence. Karl-Heinz Florence on ensimmäinen. Täällä oikealla. Niin. Minä katson vasempaa reunaankin kaiken varata, että mikään nyt menee vialle. Niin, minäkin haluaisin toivottaa teidät sydämesti tervetulleeksi rouva suurlähettiläs ja se mitä te sanoitte hyvin pitkälti miellytti minua. Haluaisin rohkaista teitä periaatteessa että, että parannatte neuvottelustrategiaa toimien diplomaattisesti, mutta kuitenkin tiukalla kädellä. Hallitusten valtioiden päämiehet ovat kaikki tärkeitä ja, ja ylpeitä, ja kun he puhuvat, he usein puhuvat paljon, ja usein he sekoittavat strategian, joka on vallalla konferenssissa. Näin kävi Kööpenhaminassa. Hyvin tärkeät läntisen maailman edustajat taas pääsivät vauhtiin, niin silloin kaikki strategiat pettivät. Minä olen myöskin todennut, että sanoitte, että meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Tähän liittyy minulaisia kysymys. Tämä valikunta on päättänyt, että, että luovuttaisiin kahden asteen tavoitteesta nyt peräisin 1,5 asteeseen. Onko tämä nyt tällainen yhteinen tavoite Euroopalle ja Meksikolle? Onko Meksiko yhtä mieltä tästä tavoitteesta? Ja toinen kysymys, joka on ydinkysymys, on olemassa näitä kuuluisia MR, measuring, Reporting and Verification, mittaaminen, raportointi ja vertailu. Tämä äh, todentaminen, tämä on asiasta puhuttiin Köpinässä, mutta ei oltu kuitenkaan täysin selviellä siitä, miten tämä voitaisiin tutkia tai mitata. Ja läntinen maailma on tässä hyvin autoritäärinen. Mm, en tiedä, onko tässä nyt uusia lähtö lähestymistapoja. Olen kuulevina teidän äänestänne myönteistä ja samoin myöskin kuulut myönteistä muista YK-piireistä. Kiitoksia. 1,5 äh, celsiusastetta. Se ei ole tämän valiokunnan keskitty, vaan tämähän löytyy Kööpenhaminan asiankirjoista sellaisena tavoitteena, joka täytyy selvittää. tämän aosi valtioiden vetomus, eli äh, saarivaltioiden vetomassa, jotka pelkäävät kahden asteen tavoitteen kohdalla, että ne eivät enää jää pysy pystyssä. Sitten Norva Estrella. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi suurlähettilään ja kiittää häntä hänen johdannostaan ja hänen sitoumuksestaan että Cancunista tulisi, jos se nyt aivan menestys, niin ainakaan ei sellainen epäonnistuminen kuin Kööpenhaminassa kävi. Jaan myös hänen huolensa. On totta, että Kööpenhaminan kokouksen epäonnistumisen jälkeen odotukset ovat nyt jonkun verran alemmalla tasolla, mutta samanaikaisesti tutkimukset, tutkijat ovat korostan, korostan, kuinka tärkeää on pitää vahvasti poliittista tahtoa esillä ja pyrkiä kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Meidän täytyy oppia Kööpenhaminasta tietty läksy ja näyttää siltä, että Kööpenham, anteeksi, Meksiko todellakin on tehnyt kotitehtävänsä ja kantaa vastuunsa. Ja ottaa mukaan kattavalla tavalla kansalaisyhteiskunnan. Tämä tuntuu minusta hyvältä tavalta toimia ja tämä ennustaa hyvää. Kuitenkin on myös välttämätöntä, että COP-osapuolet jakavat tämän vastuun tunnon ja niiden täytyy edistää parempaa koordinaatiota ja niiden pitää olla kunnolla valmistautuneita kokoukseen, jotta voidaan saavuttaa niitä kaikkien toivomia tuloksia. Joku aika sitten kuulimme no konferenssin tuloksia. Tämä antaa hyvää esimerkki, jota pitäisi seurata myös Kankunissa. Ja olisikin varsin hyvä, jos voisimme saavuttaa Nagojan kaltaisia tuloksia Kankuunissa. Kysymyksenä seuraavanlainen. Pidän mielessä, mitä te tässä sanoitte, Rova Suulähettiläs. Haluaisin kysyä lieventämisestä. Hili, hiljattain meillä oli Eurolat-kokous, johon monet mepit osallistuivat ja siellä pohdittiin EUn ja Latinalaisen Amerikan yhteistoimista, jotta varmistettaisiin sen, että antaisin prioriteettiaseman lievennystoimille. Uskotteko te, että on mahdollista saada aikaan tarpeeksi kunnianhimoinen sopimus investoinnista, joka tietysti on aivan välttämätöntä, jotta voidaan avustaa asianmukaisella tavalla kehitysmaita. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Satu Hassi. No, vihreät ovat vaihtaneet puhujaansa tähän kohtaan. Kiitos puheen, kiitos suurlähettiläs kaikista tästä tiedosta ja myöskin sitä roolista, joka Meksikolla on tuon konferenssin puheenjohtaja. Minä toivon, että että se, mitä Nagoyassa Japani sai aikaan, auttaa myös teitä saamaan aikaan sopimuksen Cancunissa. Me olemme sopineet siitä, että meidän pitää olla varmoja siitä, että lopullinen ratkaisu ei ole mahdollinen Cancunissa, mutta meidän pitää tapauksessa ottaa hyvin ratkaisevan tärkeitä askelia Cancunissa. Olen yhtä meitä pitkälti aiheesta, jonka mainitsitte, että nämä askeleet täytyy ottaa. Mutta ne olisikin kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten te näette Euroopan kannan miten, mikä on Euroopan rooli Cancunin edellä ja missä te näette, että olisi mahdollisuuksia parantaa tilannetta. Tietysti aina on mahdollisuuksia parantaa tilannetta. Me tietysti näemme kuitenkin keskustelut, jotka käydään Kioto-pöytäkirjan laajentamisesta. Ja tämä tietysti on asia, joka on muuttumassa yhä tärkeämmäksi ulkopuolisen maailmalle, mitä Eurooppa tekee tässä keskustelussa. Tässä on tietysti kysymys siitä, että Eurooppa aina sanoo, että, ym, että Kioton pöytäkirjan ympäristöllinen integriteetti on ongelma sen jatkamiselle. Mutta kysymys on, mikä on teidän jatkamisenne, missä määrin Eurooppa itse on osa ongelmaa, koska ajattelen sitä kantaa, joka sillä on AAUta, mikä on tällaista kuumaa ilmaa Euroopassa. Eurooppa tässä toimii tavallaan kahdella normilla – koska on olemassa normi Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella, on tarvetta siis kohentaa tällaista ympäristöllistä integriteettiä itsessään. Mitä mieltä olette, pitäisikö Euroopan toimia ja pyrkiä saman aikaan parempaa toimintaa, niitä voitaisiin parantaa Kioto-pöytäkirjaa ja tätä kautta myöskin edistää keskusteluja Kankunissa. Kiitoksia. Sitten De Bruyne. Thank you very much. Kiitoksia ja kiitän myös Rovasuun teidän esityksestä. Minä haluan kiittää teitä myös tekemästänne työstä ja myös siitä, että te asetatte myös Meksikon diplomaattisen kokemuksen näiden neuvottelujen käyttöön pyrittäessä jonkinlaiseen oleellisiin päätöksiin, jotka ovat ehdottoman tarpeen Cancunissa. Ja ehkäpä voisitte palata vielä ja antaa minulle vähän yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, että mitä mielestäni on mahdollista, äh, kun ajatellaan keskeisiä äh, rahoituspäätöksiä ja sitä, äh, millä tavalla tätä rahoitusta voidaan hoitaa. Sama koskee myös teknologiaa ja kehitystä ja rahasiirtoja. Ja missä luulette, että tässä ne kinkkisimmät kysymykset. Ja sitten haluaisin, pidin niistä sanoista, mitä käytitte puhuessanne 8000 rekisteröityneistä kansalaisjärjestöjen edustajista. Kuten tiedätte, Kööpenhaminassahan ihmiset rekisteröityivät, mutta silloin kun tulivat paikalla, he eivät kuitenkaan päässeet päätöksentekijöiden pakeille. Ja siitä syystä emme pystyneet tavallaan vaihtamaan ajatuksia kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Voitteko kertoa meille, että nämä ihmiset eivät pysty pelkästään tulemaan paikalle, vaan että heillä, he saavat myös yhteyden päätöksentekijöihin, joten saadaan vaihdettua ajatuksia ajatuksista. Kiitoksia. Sitten Richard Seber. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Rova suurlähettilästä hänen puheenvuorostaan. Meksiko isäntänä sillä on mahdollisuuksia saada tämä konferenssi menestyksekkääseen päätökseen. Saatommehan nähdä tämä myöskin Japanissa, kuten puheenjohtaja sanoi, koska siellä tulla isäntämaa sai paljon aikaan. Rova lähettilä, sinua kiinnostaa se, minkälaisia aloitteita Meksiko nyt suunnittelee konkreettisesti, jotta edistysaskele, joista te puhuitte, voidaan saavuttaa. Ennen kaikkea ajatellen Meksikon roolia näiden nousevien talouksien ryhmässä, koska siellä Meksiko voisi ottaa johtavan roolin – jotta suuret kumppanit, kuten Brasilia, joka samalla on samassa maanosassa, ja myöskin Etelä-Afrikka ja myöskin Intia, voitaisiin saada yhdessä toimimaan niin, että kehittynyt maailma, Eurooppa, Yhdysvallat ja myöskin Kiina voisivat saada oikealle tielle omasta erillisroolistaan. Sanotaan, että tämä on vaikea yhdysvaltojen osalta, eikä Kiinakaan näytä olevan kovin valmis kompromisseihin. Miten voitaisiin painostusta lisätä tähän maaryhmään? Toinen kysymys on minulle sitten vielä, joka koskee rahoituksellisia äh, näkökantoja, joista puhuitte. Tärkeää on tällainen käynnistämisrahoitus. Tietysti EU on valmis antamaan tällaista käynnistysrahoitusta, mutta olisi hyvä tietää, minkälaista konkreettisista hankkeista on kysymyksi Meksikossa, mihin käytettäisiin tällaisia lisärahoituksia, mitä konkreettisia aloitteita on Meksikossa käynnissä tässä mielessä. Meidän on helpoin poliitikkoina puhua asiasta ja vakuuttaa kansalaiset silloin siitä, että tarvitaan lisärahaa, kun tiedetään, mikä on konkreettista. Kiitoksia. Sitten Jakos. Tack, herr Och, och, och... Tak herfra til ambassadør. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän suurlähettilästä, koska mielestäni te piditte varsin hyvän puheenvuoron ja annoitte meille optimismin aihetta. Ensin kommentti ja sitten kysymykseen. Kommenttini ensin. Te mainitsitte mahdollisuuden, joka EUlla on siirtyä 20 prosentista 30 prosenttiin päästöissä vuoteen 20 mennessä. Tästä juuri äänestimme hiljattaisessa valiokunnassa enemmistöhän tätä puolsia. Meidän pitäisi todellakin pyrkiä tähän 30 prosenttiin ja me tulemme äänestämään asiasta uudestaan varsin lähitulevaisuudessa marraskuun minitäysistunnossamme. Ja niin kuin sanoin, tämä on päätöslausuma, jonka pitäisi antaa neuvottelun valtuutus COP16. Tämä on mielestäni asia, jota voimme vain suositella, että siir- koska joka tapauksessa pyritään tähän tavoitteeseen. Sitten kysymyksen, että tämä aivan oikein totesittekin, että on luottamusongelma kehittyneiden ja kehittyneiden maiden välillä, siis rikkaiden ja köyhien maiden kesken. Tämä on ongelma, joka oikeastaan tässä vaan suurentui ja laajeni Kööpenhaminassa. Voisitteko kertoa, mitä Meksiko tekee, jotta uudelleen palauttaisi ja rakentaisi tätä luottamusta, jota todellakin tarvitaan, jos haluamme saavuttaa minkäänlaisia myönteisiä tuloksia ja saada konkreettisia tuloksia. Toiseksi te puhuitte eri kysymyksistä, joita toivoitte käsiteltävän Meksikon, Meksikon kokouksessa. Onko teillä to, itse asiassa jonkinlaista rajaa, jos, jonka kohdalla määrittelette, onko kokous onnistuminen onnistunut vai fiasko. Minkälaisia kriteereitä teillä on käytössä? Sillä jos ennen kokousta näette, että meidän täytyy saada aikaan sopimus tietyillä alueilla, muuten se tulee fiaskoa. Ja jos ei tässä onnistuta, niin silloin on vaikea saada minkäänlaisia tuloksia kokouksesta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos paljon myöskin rouva suurlähettiläs siitä, että olette täällä. Haluaisin onnitella Meksikoa työstä, jota tähän mennessä on tehty. On totta, että kuten puheenjohtajamme herra Lainen sanoi, edestys Japanissa kahdessa tärkeässä suurissa tapahtumassa ähm, asettaa haasteet korkealle sellaisen maan osalta, joka järjestää tapahtumia, mutta toisaalta pystymme saamaan aikaan tuloksia, koska isäntämailla todella voi olla vaikutusvaltaa. Ja on totta, että jos me emme pääse eteenpäin ainakin hiukan Kankuunissa, me saatamme nähdä neuvotteluissa umpikujan tulevaisuudessa. Ja saattaa nähdä, että neuvottelut kokonaisuudessaan kaatuvat. Joten se, mitä Ne Meksikossa tapahtuu, tulee olemaan erittäin tärkeää, jos saamme aikaan sopimuksen YK puitteissa. Kysymys olisi, miten te näette Nagojan tulosten osalta? Tuovatko ne tuoretta ilmaa neuvotteluihin? Lisävätkö ne optimismia ja haluaisin myöskin kysyä, että Kööpenhaminassa huippukokouksessa me saatoimme todeta, että tarvitaan kaikki pöydän ääreen. Ei voida neuvotella vain voimakkaiden maiden piirissä, eikä vain voida keskustella eri ryhmien edustajien kanssa. On neuvoteltava käytössä katsoen kaikkien maiden kanssa, koska kaikkien on oltava yhtä mieltä. Oletteko luottavainen sen suhteen, että näin tulee käymään Meksikossa? Oletteko luottavainen sen suhteen, että maat kuten Bolivia, Venezuela ja muut maat eivät katso, että ne ovat ulossuljettuja ja estävät sitten jotakin viime hetkellä, niin kuin Kööpenhaminassa tapahtui. Ja sitten vielä tällainen toinen kysymys. Uskotteko, että on aika tutustua näitä liitteitä uudestaan, kun me teimme liitteet yksi ja liitteet kaksi – silloin meillä oli hyvin toisenlainen tilanne. Nyt maiden panos on muuttunut. Miten ajattelette tulevaisuudesta? Onko tarvetta tarkastella tätä asiaa uudestaan? Tuleeko Meksiko myös olemaan aktiivinen Cancunin jälkeen? Tämä, nythän teidän rooli on hyvin tärkeä. Me tietysti toivomme, että olette aktiivisia myös Cancunin jälkeen. Aika paljon kysymyksiä Meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Sitten on varmaan Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à Sra. Embaixadora a exposição que aqui nos... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän suurlähettilästä tästä esityksestä. Aivan lyhyesti kaksi kysymystä. Ensinnäkin tästä lieventämisestä. Suurlähettiläs aivan oikein totesi, että budjetti kehitysmaissa ilmastonmuutoksen sopeutumista varten eivät ole optionaalisia. Tämä on osa sitä vastuuta, jota ihmisillä on suhteessa kasvihuonekaasupäästöihin. Ja jos tietyssä maassa on alhainen vastuuntaso, no ne on ne määrät tähän vihreään rahastoon. Nämä määrät, joista on puhuttu tähän mennessä, näiden rahastojen käynnistämiseksi ovat alhaisella tasolla verrattuna siihen, mitä tämä parlamentti piti tärkeänä. Nämä summat ovat paljon alempana kuin näiden maiden ulkomaan velka nopeaa rahoitusta esitettiin Eurooppa-neuvostossa, mutta se jäi alle kahden prosentin esimerkiksi Saharan eteläpuoleisen Afrikan ulkomaanvallan suhteen. Minun kysymyksenikin on, pidättekö tärkeänä sitä, että tämä kysymys rahoituksesta yhdistetään näiden maiden ulkomaanvelkaan? Ja ulkomaan velan tarpeen välttämättömään peruuttamiseen, koska tämähän vaikuttaa mihin tahansa strategiaan, jolla yritetään sopeutua ilmastonmuutokseen ja miten tämä vaikuttaa kestävään kehityksen. Toinen kysymykseni markkinamekanismista. Suulähettiläs totesi, että ratkaisujen täytyy sisältää markkinamekanismeja. Te viittasitte Euroopan ETSään, joka on, on e, ete, kovin pitkällä oleva ö, päästökauppajärjestelmä. No, vuonna 2005 tämä otettiin käyttöön Euroopan, Euroopassa, mutta se ei ole kuitenkaan vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä, pikemminkin päinvastoin. On selvästi käynyt ilmi, miten ETS toimii, ja se osoittaa, miten tehotonta, miten tehoton tämä markkinamekanismi on. Kysymykseni onkin, uskotteko, että on tarpeen keskustella Kankunissa vaihtoehtoisista, vaihtoehtoisista mekanismeista, muistakin kuin markkinamekanismeista, täyt, muistaen, mitkä rajoitukset markkinamekanismeilla on. Ja tämähän näkyy selkeästi Euroopassa, kun nähdään, miten, missä, miten äh, hiilen hinta on tämän kriisin myötä äh, maailmassa noussut. Ja kuten sanoin, tämä ei ole vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä. Onko teistä välttämätöntä ottaa tämä asia esille myös Kankunissa, jotta saa löydettäisiin muitakin mekanismeja kuin markkinamekanismeja? Ja voitaisiin myös keskustella siitä, että mikä on markkinamekanismin todellinen vaikutus. Kiitoksia lopuksi Satu Hassi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin jatkaa aiheesta, josta Eichhout jo puhui, teidän kommenttinne ja neuvot Euroopan unionille siitä, miten me voisimme olla rakentavampia, vieläkin rakentavampia neuvotteluissa. Voitteko jakaa meidän kanssamme näkemykset siitä, miten, siis se, mitä, voisiko asiat siinä, miten voisimme olla rakentavampia rahoituskysymyksissä ilmastoneuvotteluissa, jotta edistetään parasta mahdollista tulosta, erityisesti ajatellen tällaisen Fast Start-rahoituksen avoimuutta niin, että luodaan luottamuksen ilmapiiri neuvotteluissa. Ja tietysti on tosiasia, että emme saa kattavaa sopimusta jos käytännössä katsoen kukaan ei ole halukas kasvattamaan sitoumuksiaan. Teollistuneissa maissa on näin, mutta on myös tosiasia, että täytyy olla uudenlaista ajattelua myös kehittyvissä maissa – ja haluaisin tietää, mikä, mitä Meksikon hallitus tekee jotta syntyisi parempaa tahtoa kehittyvissä maissa sitoutua voimakkaammin ympäristön, ilmaston kysymyksissä niin, että ne voisivat hyväksyä maailmanlaajuisia päästörajoituksia vuoteen 2050 mennessä ja tämän tyyppistä. No niin, olemme saaneet kysymykset esitettyä. Niin, tähän on, siinä on otettu esille monia asioita. Alberto, asiantuntija, on jo kirjoittanut valmiiksi vähän muist, äh, asioita ylös. Odotamme vastaustanne. Olette nähneet, että me olemme, haluamme olla kunnianhimoisia Euroopan unionin tasolla, tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa on aina, me olemme aina painaneet päälle komission neuvoston suuntaan, että siellä tehtäisiin enemmän, koska me olemme tietoisia sitä vastuusta, joka teollisuudella maailmalla on. Mutta täällä oli hyviä kysymyksiä näistä äh, nousevista talouksista, kehitysmaista. Äh, Kioton jälkeen maailma on muuttunut. Äh, tiedotkaan eivät enää pidä paikkaansa suhteessa liitteeseen yksi ja kaksi. Tämä oli myös yksi asia. Ehkä tämä vielä mutkistaa neuvottelustrategiaa. Myös kysymys siitä, mitä Meksiko itse on asettanut kriteeriksi onnistumisen tai epäonnistumisen osalta Cancunissa. Milloin Cancun onnistuu, milloin Cancun epäonnistuu? sekä kaikki muutkin kysymykset, joita teillä on esitetty. Siinä on aika paljon noin niin kuin yhdelle vastauskierrokselle Toivottavasti te kuitenkin pystytte vastaamaan näihin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuli todellakin mielenkiintoisia lukuisia kysymyksiä. Enkä varmaankaan vastaa niihin mitenkään järjestyksessä, mutta kyllä jaan tässä teidän ilmaisemanne huolen kaikkien kohdalle. Odot odotukset ovat olleet aika kyynisellä tasolla sen suhteen, mitä konkurssista osoitetaan, ihan niin kuin ystäväni Heidi Tesla sanoi. Odotukset eivät todellakaan ole kovin korkealla tasolla. Ja se, mitä tapahtui Kööpenhaminassa, siellä oli läsnä kaikki valtioiden päämiehet ja siellä luotiin tällainen ilmapiiri, että lopultakin saamme aikaan juridisesti sitovan sopimuksen, joka sitten ratkaisee kaikki ongelmat ilmastonmuutoksessa Tällaista ei ole olemassa Kankunin kohdalla ja tässä mielessä mielestäni on parempikin näin, koska se mitä saadaan aikaan Kankunissa jo tulee olemaan varsin hyödyllistä, jotta voidaan viedä lähteä liikkeelle tässä prosessissa. Niin kuin aikaisemmin sanoin, se pitää, sen pitää toteutua monenkeskisessä puitteissa. Tämä ideologinen yhteenotto pohjoisen etelän välillä, josta puhuin, ja se seikka, joku täällä viittasikin tähän taisteluun köyhien ja maiden, rikkaiden maiden välillä. Kaikki kuitenkin saastuttavat yhtä lailla, ei nyt välttämättä määrällisesti samalla tavalla, mutta pitää syntyä tällaista luottamusta näiden kahden maaryhmän välillä, jotta juuri voidaan edistyä. Joku täällä viittasi diplomaattiseen kykyyn, valmiuteen Meksikossa. Meksiko on erittäin tärkeä toimija monenkeskisessä, monenkeskisessä yhteyksessä Voitte hyvinkin ymmärtää, kun, ajattelette maan, kun ajatellaan maantietä, sitähän ei, karttoja ei voida muuttaa. Ja tätä, näin olemme aina joutuneet toimimaan monenkeskisesti. Se on ollut tällainen puolustusmekanismi aina olemme näin puolustaneet omia etujamme. Ja näin ollen, kun ajatellaan Meksikon kokemusta kansainvälisissä yhteyksissä, niin tämän takia, kokemuksemme takia, meillä on jo olemassa siltoja kaikkiin maaryhmiin. Meksiko on aina ollut tällaisessa tilanteessa, joka on hiukan herkkä, koska vaikkakin olemme kehittyvä maa, me kuulumme OECD, jo näin on ollut yli 15 vuotta, ja niin kuin te hyvin tiedätte, OECD pidetään rikkaiden maiden kerhona tavallaan lainausmerkeissä. Ja näin ollen meillä on pysyvää dialogia niin kehittyneen maailman kuin kehitysmaailmankin kanssa ja ymmärrämme molempien maaryhmien ajatuksia. Tämä näkyy erittäin hyvin Nagoyassa. Me Olimme Rion ryhmää koordinoimassa. Me johdimme työryhmää kaksi. Ja tässä mielessä uskon, että meillä jo tämän vuoden aikana on ollut mahdollisuus ja tilaisuus keskustella kaikkien maiden kanssa ja kuudella niiden erilaisia huolenaiheita. Joku täällä kysyi, menisikö Meksiko pidemmälle vielä Cancunin jälkeen. Haluaisin muistuttaa siitä, että itse asiassa puheenjohtajuutemme alkaa Cancunista. Se, mitä tähän mennessä olemme tehneet, olemme tehneet epävirallisesti, mutta olemme aina luottaneet Tanskan tukeen ja Etelä-Afrikan tukeen niin, että meillä on jo tietynlainen troikka-yhteys ja me toivomme, että tämä toiminta jatkuu Cancunin jälkeenkin. Ja tässä mielessä te voitte olla rauhallisin mielin ja varmoja siitä, että emme ole säästäneet ponnisteluitamme, jotta varmistaisimme sen, että tässä on kyseessä kattavat neuvot, jotka kattavat kaiken ja kaikki, mutta erityisesti haluamme tähän neuvotteluihin avoimuutta. Ja tässä asiassa haluaisimme toimia esimerkkinä muille. Ja Uskon, että yksi tulos, joka näistä neuvottelusta voidaan saada, jotka olemme aloittaneet, on ainakin edistysaskel metodologiassa ja uskon, että tämäkin on tärkeää. Näissä ponnisteluissa, joihin olemme jo ryhtyneet, meistä tuntuu, näyttää siltä, että tulevina vuosina saamme sitten tietää, että jokainen maa, joka kantaa puheenjohtajuutta, voi alkaa jo pohtia asiaa silloin, kun tämä aikaisempi konferenssi päättyy. Meksikohan otti, otti vastaan puheenjohtajana heti Kööpenhaminan jälkeen, eikä Cancunin jälkeen ensi vuonna, mutta tämä ei oikeastaan ole mikään perustavaa kysymyskään tässä. Mitä tulee strategiaan tai strategiaamme, me pyrimme saavuttamaan tasapainoisen paketin, jossa on mukana niitä aiheita ja teemoja, joista on olemassa yhteisymmärrys. Ja pikkuhiljaa sitten olemme niistä jo keskustelleet ja puhuneet kaikkien eri maiden kanssa. Ja uskon, että kehitysmaiden kohdalla meidän strategiamme on koostunut siitä, että olemme antaneet heidän ymmärtää, että vastaus ilmastonmuutokseen liittyy erottamattomasti kehityspolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikkoihin ja näin ollen se on kehittyvää prosessia, jatkuvassa evoluutiossa olevaa prosessia. Haasteet ovat huomattavia, mutta myös tilaisuudet ja mahdollisuudet ovat mittavia. Jotkut täällä viittasivat tähän ja pyysivät konkreettisia e- esimerkkejä siitä, miten Meksiko ja EU voivat auttaa ja miten ne auttavat, kun investoidaan lieventämistoimiin ja yleensäkin ilmastovastaisiin toimiin. Ja voinkin kertoa teille, että on Euroopan investointipankissa on erityinen rahoituskohde, jolla rahoitetaan vihreitä hankkeita ja sitä on alettu jo käyttää 50 miljoonalla eurolla ja näitä varoja on käytetty alun perin 20 miljoonaa ja näin on rahoitettu tuulienergiahankkeita Oaxacan provinssissa, joka on varsin tuulista aluetta. Ja tämä osoittaa, että myös eurooppalaisilla yrityksillä on mahdollisuuksia neuvotella ja käydä kauppaa. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että meille vuoropuhelu yksityisen sektorin kanssa on aivan ratkaisevan tärkeää. Olin Meksikossa viis, pari viikkoa sitten, olin siellä yhteydessä eri eh, mm, bisneksiin ja siellä valitettiin katkerasti hallituksen politiikasta ja siitä, mitä Meksiko tekee, kuinka leikkaamme heiltä siivet, miten he eivät voi kehittää yritystoimintaansa, miten on mahdollista, että me teemme enemmän kuin naapurimme, siis näin Meksiko sanotaan, ja Meksiko se joutuu rajoittamaan toimintaa. Teruissa kuitenkin mielestäni on yksinkertaisesti kyse tällaista vastuullista asenteesta, jota Meksikon hallitus on osoittanut, ja me uskomme, että siinä mitassa, missä yksityiset, yksityinen sektori ja yksityiset yritykset myös tulevat mukaan tähän aiheeseen, niin silloin meillä tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia edetä. Uskon, että uudet edist- kehitysmuodot uusivan energian alalla ja puhtaissa teknologioissa voivat helpottaa sitä, miten saadaan rahoitusta – huomattavakin rahoitusta. Ja tämä tulee sitten lopuksi näkymään parempina asuntoina, parempana parempina liikennemuotoina, jotka saastuttavat vähemmän, aiheuttavat vähemmän hengityselinten sairauksia ja kaiken kaikkiaan ovat, toimivat kaikkien hyväksi. Ja tietenkin kestävät metodit, kun käytetään maata, metsiä ja vettä, ja mielestäni pitää käyttää kaikkia välineitä, joita meillä vain käytössämme on, jotta vaikutamme siihen, että ilmastun, ilmastonmuutoksesta tulee tällaista kannattavaa kauppaa eri maille. Tietenkin poliittinen, poliittisen puolen pitää kulkea käsi kädessä kehitysstrategioiden kanssa ja ottaa huomioon, miten jokainen maa käsittelee taloudellisia kysymyksiä. Ja tärkeää on myös se, miten vakavasti suhtaudutaan näihin kysymyksiin ja toimitaan vastuullisesti. Tämä kaikki tulee sitten auttamaan siinä, kun asetetaan, näytetään esimerkkiä hyvällä tavalla. Ja tässä mielessä edustaja Haassi juuri sanoikin, että miten on mahdollista, että EU pääsee vieläkin eteenpäin ja miten me taas voimme auttaa enemmän vielä tässä vaiheessa EUn e toiminta etenee. Minä sanoisin, että se, että on johtoasema, siis teillähän on johtoasema, et ehkä te ymmärrättekö, kuinka selkeä johtoasema teillä on, mutta kyllä teillä sitä on ainakin Meksikon kohdalla. Teemme käsi kädessä Euroopan toimijoiden kanssa työtä ja me uskomme, että meidän hiilimarkkinamme tavallaan ovat kopio eurooppalaisista hiilimarkkinoista. Ehkä jotkut teistä eivät ole aivan samaa mieltä, mutta se on kuitenkin parasta, mitä meillä on ja tähän mekin pyrimme. Sitten voidaan tietysti myös asettaa eri tavoin tietyllä tavalla standardeja ja miten hyväksytään ja täytäntöön pannaan politiikkoja, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Tämä kaikki on täällä e- Euroopan toiminta meille esimerkkinä. Samoin rahoitus tietysti on aivan ratkaisevan tärkeä en halua nyt pureutua kovin teknisiin kysymyksiin, mutta mielestäni on, on aivan selvää se, että kehitysmaat ja kehittyneet maat odottaa, kehitysmaat odottavat rahoitusta. Jos sitten pitää tai ei antaa kaikkein köyhempään maiden velka anteeksi. Tämä on kysymys, jonka pitää kuulua. Tai siis tässä pitää ottaa huomioon myös se, että kehittyneillä mailla on tällainen historiallinen vastuu asiassa, mutta tällä hetkellä ei pidä sotkea sitä tähän, eikä myöskään sitä, että varat kehittyneistä lahjoittajamaista, rahoittajamaista, sen pitää sen, sen pitää olla kehitysapu. Kehitysapu on oma asiansa ja toinen asia on se, mitä tehdään silloin, kun pyritään auttamaan ja rahoittamaan tätä start rahoitusta pikaautusrahoitusta. Jotkut taas sanovat, että tämän pitäisi, rahoituksen pitäisi kuulua kehitysyhteistyöapuun, ja tätä ei mitenkään voida hyväksyä meidän kannaltamme katsottuna. Sitten kun puhumme kansalaisjärjestöistä, niin silloin mielestäni on tärkeää sanoa, kuinka tärkeänä Meksiko näiden järjestöjen roolia pitää Cancuninkin yhteydessä. Mutta haluaisin muistuttaa tässä yhteydessä siitä, että konferenssin kulkua, kulusta ei päätä hallitus Meksikossa. Me olemme isäntinä ja tavallaan laitamme talon juhla kuntoon, mutta juhlaa me emme kyllä järjestä, sen järjestää YK. Ja joten kansalaisjärjestöjen pääsy riippuu YK-säännöistä. Voin kuitenkin sanoa teille, että siellä on vähemmän, Meksikossa on vähemmän kylmä kuin Kööpenhaminassa. Ei varmaankaan tule, siellä tulee olemaan 30 plussastetta eikä miinus 20 niin kuin Kööpenhaminassa ja kansalaisjärjestöt kyllä pääsevät niihin paikkoihin, joissa päätöksiä tehdään. Tai ei välttämättä näin ole, mutta, mutta on tiettyjä saleja, tiloja, joihin pääsee ja toihin taas ei pääse, niin kuin YKssa yleensäkin tapahtuu. Ja nyt tässä haluaisin ottaa esille sen, että on otettu mukaan myös alkuperäisväestöryhmiä neuvotteluihin koska on aivan ilmiselvää, että heillä on ratkaiseva, erittäin tärkeä rooli Cancunissa odotetaan, että sinne osastuu 16 000 delegaattia edustajaa tai avustajaa. Nyt puhutaan jo 8 000 rekisteröidystä kansalaisjärjestöstä. Jos tässä nyt vähän laskette yhteen, niin huomaatte, että Tästä tulee huomattava määrä edustajia ja me todella ponnistelemme sen puolesta, että näiden järjestöjen pyrkimykset eivät päädy pettymykseen, niin kuin Kööpenhaminassa kävi, kun, ne, kun ne eivät käytännössä oikein mitenkään päässeet osallistumaan käytännössä. Ja uskon, että nyt olemme oikeastaan puhuneet ja kaikista eri aiheista. Niisten avoimuus, jonka Satu Hassi otti myös esille, se on todella erittäin tärkeä kysymys Meksikolle. Jos, uskon, että jos me haluamme Cancunista menestyksen, niin rahoitusrakenne, joka liittyy taloudellisiin mekanismeihin, että voidaan rahoittaa ilmastonmuutostoimintaa. Niin näistä rakenteista pitää ainakin alussa neuvotella. Uskon, että luottamus, josta puhuin, vaatii sitä, että välittömästi ryhdytään toimiin ja pyritään siihen, että kehitysmaat saavat heti käyttöönsä 30 miljoonaa dollaria per vuosi. Tämä pitäisi alkaa vuonna 2012 ja sitten nämä 100 miljoonaa, joiden käyttö alkaisi, alkaa vuonna 2020. Näin luonnollisesti pystymme olemaan aiheuttamatta pettymystä näille maille ja luomaan tarvittavat mekanismit, jotta voidaan valvoa varojen käyttöä ja jakamista. Uskon, että tähänkin on tällainen vääränlainen dilemma, mitä tulee valvontaan ja mm, itsemääräämisoikeuteen. Tämä meidän pitää pystyä, pystyä ylittämään. Kaikilla mailla on yhtä lailla vastuuta niin rahoittajilla kuin rahoituksen saajilla. Meidän pitää osoittaa sitoumustamme ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Uskon, että tässä nyt vastasin kaikki kaikkiin kysymyksiin, ja jos en, niin olen teidän käytettävissänne suurlähetystö, suurlähetystössä. Ja jos tästä Kankuunin mennessä tulee esille tai mielen joku erityinen kysymys, johon, on haluaisitte enemmän tietoja, niin tietenkin olemme teidän käytettävissänne ja varsin mielellämme näkisimme varsin runsaan valtuuskunnan täältä Euroopan parlamentista tässä, näissä tärkeissä neuvotteluissa. Kiitoksia kovasti jo pidän erittäin arvokkaana sitä, että meidät tänne kutsuttiin, minut tänne kutsuttiin. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva puulähet, siitä, että pääsitte saapumaan tänne. Tässä saatiin uuttakin tietoa. Me valmistaudumme Kankuniin. Torstaina meillä on videokonferenssi ilmastosihteeristön johtajattaren kanssa, niin kuin sanottu. Sitten kahden viikon päästä Strasbourgissa tehdään päätös päätösohjelmasta ja valitaan myös delegaatio Cancunin konferenssiin. Ilmeisesti 33 edustajaa matkustaa sinne. Siitä näette, että, että miten parlamentti on kiinnostunut ja sitoutunut näihin asioihin. Ja toivomme tietenkin, että ja pidämme peukkuja sille, että Meksikon, Meksikon puheenjohtajamaana onnistuu erityisesti, koska niin kuin sanotte, sillä on sillanrakentajan rooli pohjoisen ja etelän eh, köyhien ja rikkaiden välillä. Ja tehän sanoitte, että avoimuus ja läpinäkyvyys neuvotteluprosessissa ja kaikkien eh, mukaan ottaminen on jo tietty tai onnistumiselle, että kukaan ei jää ulkopuolelle, vaan että kaikki pääsivät vetämään samaa suuntaan. Ja pidämme peukkuja sille, että Meksiko pystyy onnistumaan tässä. Kiitoksia. Näemme sitten jossakin vaiheessa, jossakin vaiheessa tätä neuvotteluprosessia. Paljon kiitoksia käynnistä ja kaikkea hyvää. Äh, Sitten viimeinen aamupäivän kohta. Tässä on jo mainittu aikaisemminkin tämä biologista monimuotoisuutta koskeva kokous, joka pidettiin Nagojassa, Japanissa. 11 meppiä oli siellä paikalla meidän valtuuskunnassamme. Jo eräät heistä ovat myös täällä tänään. Minä <clears throat> sanon, että mehän me saimme briefauksen komissaari Patočnikilta, kuten myös Belgialta, joka oli tuolla puheenjohtajamaa. Tämähän toimi hyvin joka päivä ja haluan kiittää myös sihteeristöämme hyvästä, hyvin tehdystä työstä. Tämä työ oli, e, matka oli hyvin valmisteltu ja järjestetty. Minä itse olin mielisesti yllättynyt parlamentti Globe-verkoston parlamentaarista tapaamisesta. Tämä oli minulle uusi juttu. Se oli hyvin kiinnostava kokous maanantaina ja tiistaina, jossa käsiteltiin näitä tärkeitä kysymyksiä biologisesta monimuotoisuudesta ja Euroopan parlamentin pitäisikin Globissa olla tulevaisuudessakin sellainen elävä kumppani. Me saimme myös useitakin Öö, paljon tietoja monilta maalta, kuten Etelä-Afrikalta, Japani isäntämaana ja USA-valtuuskunnan tapaamisen meni niin ikään, joka oli vain tarkkailijana paikalla. Täytyy todeta, että USA ei ylipäätään ole liittynyt tähän yleissopimuksen biologisesta monimuotoisuudesta ja ehkäpä on hyvä, että, että se ei ollut osanottajana Nagojassa ainakin tarkkailijavaltuuskunnalta – sain äh, havaitsin, että siellä oltiin varsin pidättyväisiä mielipiteissä, että, ja totesimme, että tämä toimii myös ilman USAta. Cancunissa se ei ole mahdollista, koska se on USAn jäsen, mutta tällainen maa jää joskus oven ulkopuolelle eikä ole samassa tilassa muiden kanssa. Olemme nähneet muiden instituutioiden kohdalla, että UNEPin pääjohtaja Herr Steiner haluaisi kernaasti tulla käymään tässä valiokunnassa kertoakseen tästä Global Governance-hankkeesta ilmastoasioissa, kun puhutaan Rio plus 20 vuonna 2004, 2012. Silloin aiheena on Global Governance, koska on paljon rinnakkaisia yleissopimuksia, on paljon rahastoja ja muita rahalähteitä. Ja ensi vuoden puolella sitten tällainen keskustelu tullaan järjestelemään valmistauduttaessa Rio plus 20. Tämä konferenssi oli veitsen terällä. Takeita ei ollut onnistumisesta. Sitäkin mukavampaa oli, että konsensus löytyy loppusuoralla. Kuten aina, se edellytti kompromisseja. Kaikkeen ei päästy, mitä meidän päätöslauselmassamme vaadittiin. Mutta uskon, että tämä COP10 myötä siihen, että tietoisuus, tietoisuus luonnonpääomasta, niin kuin sitä sanotaan, ja, sub, ja luonnonpääoman substanssin menettämisestä, niin tämä tietoisuus on selvästikin lisääntynyt ja tämä oli potku eteenpäin siinä tietoisuudessa, jota, että me menetämme jatkuvasti luonnon omaa pääomaa ja tällainen ei voi jatkua. Strateginen suunnitelma vuoteen 2020 on asettanut vissiä tavoitteita muistaakseni 20 erilaista ryhmää näissä tavoitteissa. Me haluaisimme mennä pidemmälle, mutta kuitenkin maailma on sopinut näistä tavoitteista. APS-pöytäkirja oli tavallaan ydinpaperi tuossa Nagojan prosessissa. On todellakin geneettisten voimavarojen käyttäjien täytyy myöhä, tulevaisuudessa jakaa edut kaikkien maiden ja kansojen kanssa, varsinkin niiden kansojen ja maiden kanssa, joista näitä resursseja hankitaan. Mitäs koskeeko tämä amerikkalaisia yrityksiä, koska Amerikkallahan ei ole tässä mukana? Katson, että eihän voida hyväksyä sitä, että tämä olisi epäreilua kilpailuakin, jos näin olisi. Ja kyllä EU täytyy miettiä tässä jotakin. Heikko lenkki, heikoin lenkki tässä oli varmastikin rahavarojen liikkeelle saanti ja käyttöönsaanti. Tässähän EU oli aika pehmeä tai hyvinkin pehmeä, koska mitään konkreettisia lupauksia ei saatu. Ja tässä tarvitaan lisää työtä. USA ei ollut paikalla. Tämä tarkoitti tietenkin sitä, että EU oli tämän konferenssin keskiössä. Me olimme huomattava osa tätä neuvottelupiiriä ja odotuksia myös, ja myös huomattava osa tässä kompromissin laatimisessa omalta puoleltani haluaisin kiittää, ja yli, kiittää komission neuvot, johtajuutta neuvotteluissa. Belgia puheenjohtajana kantoi oman kortinsa tähän kekoon. ABS-pöytäkirjassa oli, pyrittiin pidemmällä kuin mitä Nagojaan alla odotettiin. ABS-pöytäkirjan ulottuvuus on nyt laajempi kuin konferenssin alussa keskusteluissa ilmi kävi ja EU on ollut tässä mukana ja se oli tietenkin hyvä merkki hakea kompromisseja muiden kanssa, nimenomaan kehitysmaiden kanssa. No, tämänpä näin minun suustani näin johdannoksi ja sitten osanottajat saavat myös mahdollisuuden puhua ensinnäkin Kenyan ja Vandi. Thank you, Chairman. Um, I'm not going to... Kiitos, en toistaa mitä te sanoitte olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, mitä te ajattelitte valtuuskunnasta. Me pari asiaa. Yhdysvallat ei ole täysjäsen tässä yleisövimuksessa. Olen, se oli ehkä siunaukseksi, koska pelkään, että en usko, että Amerikassa olisi koskaan olisivat hyväksynyt tätä ABS-pöytäkirjaa. Tämä siis saattaa olla tietyn tyyppinen siunaus. Kuitenkaan ole kovin en optimistin ratifiointiprosessin suhteen, että saisimme kaikki jäsenvaltiotkaan tämän taakse. Pelkäänpä, että jotkin jäsenvaltiot, hallitukset ja parlamentit ovat epäileviä nimenomaan tätä liittyen tähän ABS-pöytäkirjaan, Access and Benefit Sharing. Haluan kiittää erityisesti komissiota ja neuvostoa avoimesta yhteistyöhakuisesta tavasta, jolla he pitivät meidät ajantasalla tapahtumista iltaisin. Ja tämä oli sitä esimerkillistä siitä, millaista tällaisen yhteistyön tulisi olla, ja haluan tässä nyt virallisesti vielä kiittää siitä. Yksi pettymys oli se, että toivoin ennen tätä kokousta – että lisäisimme tietoisuutta maailmassa siitä, miten tärkeää biologinen monimuotoisuus on, ajatellen sitä, miten vähän tiedotusvälineet saivat, raportoivat tästä. En usko, että saimme tätä tavoitetta saavutetuksi. Tämä on asia, jonka parissa on varmaan syytä tehdä edelleen työtä. Yksi tapa voisi olla pyrkiä viemään lähemmäksi sen biologista ja taloudellista puolta. Ja olisi hyvä, jos meillä olisi yhteinen kokous talousasioiden valikunnan kanssa täällä parlamentissa keskustellaksemme biologisesta monimuotoisuudesta, ei pelkästään ympäristönäkökannalta, vaan myöskin ajatellen sen taloudellista puolta. Ehkä voisimme kutsua herra Lafon Suftehin eh, eh, Deep-hankkeesta kertomaan meille ei vain pelkästään meille, vaan myöskin talousvaliokunnan kollegoille siitä, miten tärkeä tämä monimuotoisuus on. Thank you very much. Kiitoksia. Todellakin TIP-selvitys oli, synnytti merkittävän keskustelun Nagojassa, kuten myös tämä ympäristötilinpito. Ja tämä oli minun mietintäni juuri, juuri äänestimme. Tämä talo, luonnon pääoma, se on osa tällaista uutta ajattelua. Otan tämän suosituksen Otan sitä vaarin. Santrin Bellier. Merci, monsieur le président. Je... Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt ollenkaan epäile tätä toistaa, niin kuin on sanottu. Haluan todellakin kiittää teitä ja korostaa, kuinka hyvin tämä kokous järjestettiin ja kuinka hyvin meitä otettiin siellä vastaan Tätä kannattaa korostaa ja haluaisin kiittää myös yhteistyöstä, joka oli todellakin luottamuksesta ja rikasta ja näin me Euroopan parlamentin jäseninä pystyimme toimimaan aktiivisesti näissä neuvotteluissa. Niin yhteistyössä neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa, mutta myös komissaari Putusnykin ja hänen lähipiirinsä kanssa ympäristökysymyksissä on totta, että tässä työolosuhteet olivat todellakin ihanteelliset. Haluaisin kiittää myös sen takia, että ainakin minä itse huomasin Globe Internationalin kohdalla sen, minkälainen rooli voi olla luonnon monimuotoisuus ja myös muissa ympäristökysymyksissä. Ja yhteistyötä järjestettiin Globe konferenssissa eri parlamenttikkojen väellä kaikkialta maailmassa. Tämäkin lisäsi tätä luottamuksen henkeä ja antoi panoksensa näihin hyvien tuloksiin. Olimme, pidättelimme hengitystämme loppuun saakka, koska nämä alle, sopimukset allekirjoitettiin vasta aamulla, emmekä vieläkään tienneet keskiyöllä aikaisemmin, saat, onnistuttaisiinko saamaan aikaan sopimus vaiko ei. Mm, tietysti kunnianhimo ei ole aivan täyttynyt, mutta pitää kuitenkin olla iloinen, kun ajatellaan lähtökohtaa. Tämä on nyt hyvä toivon lähde ajatellen niin YK-järjestelmää kuin monenkeskistä järjestelmää. Ja kun ajatellaan tällaista uudenlaista hallintoa, jota nyt suunnitellaan ympäristökysymyksissä. Ja tämä on hyvä uutinen myös biodiversiteetille, koska meillähän on vielä paljon jäljellä tekemistä, mutta Nagoyassa Toivottavasti tähän menee vähemmän aikaa kuin Kioton pöytäkirjaan. Mutta tahtoa mielestäni kyllä löytyi eri osallistujilta ja yleissopimuksen osapuolilta. Tämä on sikälikin hyvä uutinen, että näin saadaan aikaan yhteistyötä EU-ssa Lissabonin jälkeisessä tilanteessa. Ja nyt sillä on kykyä nyt ja tulevaisuus todellakin ottaa kantaa kansainvälisessä yhteydessä ja osoittautua todelliseksi voimaksi ja puhua yhdellä äänellä. Kaikki jäsenvaltiot pelasivat tätä peliä myös erittäin hyvin. hyvin. Emme hajottaneet rivejämme siellä. Ja yksi tärkeä kohta näissä neuvottelussa oli myös se, että ensimmäistä kertaa saatiin uusi toimija maailmanlaajuisen sakkilautaan, ja tämä on tietysti EU, ja toivon, tämä jatkuu. Meidän pitäisi osata muistuttaa komissiota, ja myös täällä ympäristövaliokunnassa pitäisi muistuttaa siitä, että strategia, EU-strategia biodiversiteettikysymyksissä, josta nyt ollaan uudelleen neuvottelemassa vuosille 2011-2016, sen pitäisi vastata haasteiden tasoa ja EUn pitäisi pystyä säilyttämään johtoasemansa. Yeah. Merci, Santren Billy. Kiitos, Santren Billy. Que vous êtes resté jusqu'à la fin. Kiitoksia. Nyt meidän valtuuskuntamme lopetti toimintansa siellä keskiviikkoiltana silloin, kun neuvottelut ja media todella alkoivat te- tehdä omaa työtään. Minäkin otan tämän esille. Ei ole kovinkaan hyödyllistä, että parlamentin valtuuskunnan täytyy lähteä tällaisen konferenssin ollessa kesken. Pitää pysyä loppuun asti ja kiitoksia muuten näistä tekstiviesteistä myös, joita sain sitten Karin. Karin. Niin. On vaikea olla kiittämättä organisaatiota ja sisällöllisesti mulla yhtä mieltä Sandrinin kanssa haluaisin kuitenkin korostaa yhtä asiaa, josta eräs kollega aikaisemmin jo puhui hyvin olennainen tekijä konferenssissa oli, oli se, että nimenomaan tämän syvän selvityksen yhteydessä kävi ilmi se, mikä arvo toimivilla ekosysteemeillä on ja miten ne konkreettisesti täytyy niitä täytyy konstantisesti arvioida kypsellä pelkästään jostain fantasioista, jotka liittyvät jotakin, jotka pyörivät tulevaisuuden tutkijoiden mielessä, tai jotakin pelkoskenaarioita siitä, Eh, joka syntyy, joka syntyy nyt eläinten ja kasvinsuojelun mielessä. Kysymys on konkreettisista hankkeista, hankkeista, kysymys on konkreettisista luvuista, koska edelleenkin keskusteluissa saatoimme nähdä tilaisuuksia, miksi Venäjän jäsenvaltiossa nähdään mikä tilanne on. Ja toimittajat edelleenkin puhuvat ikään kuin vain orkideoissa pitää suojella ja jostakin muista eh, eh, kuoriaisista tai vastaavista. Kysymys on pelkästään yhteisistä eläimistä. Asiahan on paljon pitemmälle menevä. Se, mitä me tarvitsemme, tämä minun vetomukseni kaikille kollegoille, me tarvitsemme valmiutta yksittäisissä jäsenvaltioissa myöskin käsitellä biologista monimuotoisuutta ja rahoittaa sitä yksittäisen jäsenvaltion ulkopuolella. Lähes kaikissa keskusteluissa yksittäisten jäsenvaltion edustajien kanssa saattoimme nähdä, että he tosiaan, että me teemme jo kotona asenteen tarpeeksi. Näin kuultiin amerikkalaisten kanssa käydyissä keskusteluissa. Mutta pelkään vain, että rahoituksen lasti, jos me haluamme todellakin edistää lajien monimuotoisuutta, sen täytyy pitkälti tulla EU rahoittamaksi. Yhdysvaltio oli mukana ja muut jäsenvaltiot ovat pitkälti kehittyviä maita, jotka tarvitsevat rahaa. Joten tulee myös riippumaan meistä se, että tietoisuus, josta puhuttiin yksittäisissä jäsenvaltioissa, herää, ja ennen kaikkea, mikä on asia, josta puhuttiin etukäteen, että biologinen monimuotoisuus ei ole pelkästään meidän valiokuntamme tehtävä, vaan kaikkien politiikan alueiden asia. Siksi olisi todellakin hyvä, että tulevaisuudessa tässä keskusteltaisiin intensiivisesti myöskin kollegojen kanssa talousasioiden valiokunnasta ja rahasioita kestävistä valiokunnista. Anna Rosbach. Kiitoksia, Anna Osbach. Tak formand. Jeg har det lidt ligesom min kollega Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sitä samantyyppisen kommentin kuin äskeinen kollega. Haluaisin kiittää teitä, että olette jääneet tänne näin pitkään, mutta minulla on kyllä hiukan huolenaihettakin. On oma asiansa, että me teemme hienoja lausuntoja korkean tason ministeritason kokouksissa, mutta mitä tämä oikeastaan, miten tämä liittyy uhanalaisiin lajeihin kaukoidassa? Mitä voimme tehdä ö, ö, sen, että meri nisäkkäät joutuvat ö, verkkoihin tai tukehtuvat ajelehtiviin muovipusseihin. Me teemme yleissopimuksen ja sopimuksen. Muuttaako tämä kaikki yhtään mitään? niin on varsin vaikea saada tietoa tai valvoa alueita, joilla meillä ei ole minkälaista lainsäädäntövaltaa. Onkin hyvä, että täällä EU-ssa me haluamme olla edelläkävijöitä ja toimimme tässä roolissa, mutta on suuri ero sillä, tai pitkä matka siitä, mitä me päätämme ja minkälainen todellisuus vallitsee Afrikassa, Kiinassa, tai Borneon viidakoissa. Ja tässä meillä on valtavia haasteita, jotta voimme toteuttaa tämän kaiken käytännössä. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro Asinis. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ensinnäkin haluan todellakin onnitella valtuuskuntaa tehdystä työstä. tulossa on ollut oikein hyvä mutta haluan myös kysyä, mitä isäntämaa Japani teki muutoksen eteen. Ehkä voisitte kertoa niistä kokemuksista <clears throat> ja mitä Japani, mikä lisäarvoa Japani antoi ja mitä meidän pitäisi kertoa sinne siihen suuntaan, mitä pitäisi tehdä. Me meidän keskusteluissamme täällä. Me olemme saaneet tietää, mitä, mitä tapahtui, mikä oli EUn negatiivinen rooli tässä näissä neuvotteluissa näköjässä erityisesti suhteessa abs Me olimme, me melkein hukkasimme mahdollisuutemme, koska ja tässä kehyksessä oli kun kuuntelin esimerkiksi Satu Hasin äh, kommentteja, mitä e on täytyisi parantaa nyt Cancunia, Cancunin alla. Meidän täytyy jatkaa edelleenkin äh, parempien neuvotteluasetelmien hakemissa, hakemisessa, koska meillä on paljon parannettavaa, vaikkakin olemme nyt oikealla tiellä, mutta meidän täytyy tehdä huomattavia parannuksia. Se saattaa olla keskeisen tärkeää. Kiitoksia. Pas Aikotin kommentin kuulemme nyt. Hyvä, että nyt olitte asiasta yhtä mieltä. Niin. Kiitettyämme nyt sihteeristöä matkan organisoinnista, joka oli todella hyvin hoidettu. Meidän täytyy myöskin kiittää on se ja jos tästä. Niin haluan kaksi asiaa. Toinen liittyy prosessiin, toinen sisältöön. Minusta mitä Nagojan kokous selvästi osoitti on se, että Eurooppa voi puhua yhdellä äänellä ja kun se teki niin, se johtuu siitä, että oli hyvää yhteistyötä sekä puheenjohtajavaltion että Euroopan komission välillä. Ja sekin on ratkaisevan tärkeää, jos ajattelemme seuraavia askelia kohti Cancunia. Oli selvää, että komissio otti johdon ABS-keskustelussa ja, ja komissio todellakin äh, ja Envi käsittelevät pitkälti tätä kysymystä ja saattavat puhua yhdellä äänellä samaan aikaan. Toisaalta rahoituksen puolella Belgia puheenjohtajavaltiona pitkälti otti johdon. Tämä tällainen työnjako on ratkaisevan tärkeää, kun puhumme Kankunista, koska joskus näyttää siltä, että kysymys on siitä, että se nähdään kun yksi suuri paketti, on tehtävä selviä, selviä sitoumuksia siitä, kuka johtaa mitäkin asiaa. Tärkeää on aina se, että on yksi ihminen, joka johtaa jotakin asiaa, joten tässä Euroopalla siis oli hyvä rooli Nagojassa. Mitä tulee sitten sisältöön lyhyesti, puheenjohtaja? minusta totta. Voimme olla pitkälti iloisia tuloksesta. Kuitenkin nyt viime kädessä kaikki riippuu toimeenpanosta. Mehän voimme sopia tavoitteista, voimme sopia näistä, mutta tavoitteet todella merkitsevät jotakin. Se, että vähennetään haitallisia tukia, jotka vaikuttavat monimuotoisuuteen, niillä tulee olemaan todella ratkaisevaa vaikutusta, jos me muutamme tämän politiikaksi kotimaissa. Ja tämä on nyt olennainen kysymys. Jos me olemme käydä keskustelua miksi maatalouden uudistuksesta, totta kai ajatellen sitä, että vähennetään haitallisten aineiden käyttöä, ajatellen monimuotoisuutta, niin silloin komission kollegoiden kanssa, jotka puhuvat tästä tavoitteesta, että ne todella muuttuisivat tällaisiksi tavoitteiksi silloin, kun puhutaan esimerkiksi maatalouden uudistuksesta, koska siellä sitten käydään suuri keskustelu, se että puhuttaisiin pelkästään tavoitteista. Kysymys on sitten myöskin Arsenikselle Japanista. Suuri kysymys on se, että heti kun me puhumme kansallisesta monimuotoisuudesta ja kansallista suojelusta, me olemme aina hyvin kunnianhimoisia. Ja totta kai Japani tekee juuri tätä. Heillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, kunnianhimoista politiikkaa, mitä tulee kansalliseen monimuotoisuuteen, tai samanaikaisesti se, mitä he tekevät esimerkiksi kalastuksessa rajojen ulkopuolella, siellä tilanne on aivan toisen näköinen. Ja myös siellä johdonmukaisuus siinä, mitä tehdään kotima- kotimaassa ja ulkopuolella, on asia, jossa Japanilla olisi varaa parantaa toimintaansa, mutta kalastuksen osalta myös Eurooppa voisi parantaa toimintaansa. Nyt on kysymys toimeenpanosta ja EUlla on tehtäviä, jotka pitää täyttää, jos otamme tavoitteet vakavasti. you. no niin, kiitoksia kovasti. Luulen, että Japani oli ainoa, joka pisti rahaa pöydälle. Kaksi miljardia dollaria oli tämä isäntämaan tarjous, joka tietenkin ottoi myös viime hetkellä paremman ilmapiirin luomisessa. Japani järjesti konferenssin ja se helpotti ABSn pöytäkirjan hyväksymistä ja tämä sama koski myös strategista rahoitussuunnitelmaa. Täytyy myös, koska tässähän täytyy ryhmitellä maat uudelleen, ei voida lähteä keskustelemaan yli sadani valtuuskunnan kesken. Tämä saattaa olla myös opetus ja varten. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy nyt katsoa huolehtia seurannosta – ABS-pöytäkirjan ratifioinnissa, että se toteutuu EU-ssa ja sen 87 jäsenvaltiossa, ja että valtavirtaistetaan tämä biologinen monimuotoisuus maatalouspolitiikkaan ja muihin politiikan sektoreihin. Ja Potocnik, komissaari Potocnikin pitäisi sitten tulla raportoimaan meille siitä, mikä, miten seuranta etenee ja mitä EUn täytyisi tehdä. Chris Davis oli täällä, hän oli Globin kanssa Kiinassa Globe hän on yksi väline lainsäätäjille ympäristöasioissa. Meidän täytyy äh, seurata tätä vaihtoa, jo, johon monet maat ovat osallistuneet, erityisesti silloin kun on globaaleja sopimuksia ja yleissopimuksia. No tämäpä tässä siitä, mitä Nagojassa tapahtui. Se antaa toivoa sille, että ihmiskunta ja YK pystyy pääsemään yhteis yksimielisyyteen. Ja jää nähtäväksi, mitä Kankunista tapahtuvassa aamupäivän istunto on päättynyt. Me tapaamme täällä kello 15 Eshan toimitusjohtajan kanssa. Olisi pitänyt antaa puheenvuoro komissiolle, mutta ehkä me paremmin eh, kutsumme komissari Potocnikin